Colleagues, if I can open the meeting. No niin, tervetuloa kaikki paikalle. Aloitan kokous. Ensinnäkin hyväksytään esityslistaluonnos, jos se teille sopii. Hyvä. Kiitoksia. Seuraavana pöytäkirjan hyväksyminen 39. ja 14.10. pidetystä kokouksista. Hyväksytäänkö ne? Hyvä, kiitos. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset, joita ei ole. Sitten esittelyiden nimittäminen. Kerron siitä huomenna sitten, kun nämä molemmat koordinaattoreiden kokoukset käsitellään. Seuraavana vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto. Onko Finanza paikalla? Well, Wait a second. Odotellaan hetkinen. Nein, aber Okay, Mr. Fidanza is now here, so Carlo, No niin, edustaja Finanza on paikalla, joten Carlo, tämän mietintösi siis vaihtoehtoinen ja infrastruktuurin käyttöönotto, sitä käsitellään nyt. Kiitoksia. Pyydän anteeksi kollegoilta, vaikka ohjelmassani luki, että minun tulee olla täällä kymmentä yli kolme, mutta kiitoksia. Tässä mietinnössä on kyse seuraavasta. Meillä on 317 tarkistusta, joita kollegat ovat laatineet. Aika merkittävä tulos siis, joten mielenkiinto on varsin laajaa tätä aihetta kohtaan. Olen alkanut nyt käydä näitä tarkistuksia yksittäin läpi. Pidän hyvinä monia tarkistuksia ja ne ovat pitkälti sen kaltaisia, joita omassa mietintön luonnoksessanikin toin jo esiin. Ja olen varsin luottavaisin mielin kompromissitarkistustyön osalta. Niitä laadin tulevina päivinä yhdessä varjoesittelyiden kanssa. Toivottavasti pääsemme merkittävään tulokseen niin, että tässä asiassa päästään eteenpäin, ainakin parlamentin puolella – niin että tästä tulisi yhtä aikaa sekä realistinen että kunnianhimoinen. Tiedätte, että tähän aiheeseen liittyy aika paljon epäilyksiä jäsenvaltioissa, joten neuvotteluista neuvoston kanssa ei tule mitenkään helppoja. Tarkistukset on jaettu aihekohtaisesti ja on tarkistusrypäs joka koskee tavoitteisiin pääsemisen päivämääriä. Omassa mietinnössäni en ole ottanut tähän selkeästi kantaa, eli jätin muuttamatta komission ennusteet, ja tämä varmasti on yksi tärkeimmistä asioista, joihin meidän varjoesittelijöiden kanssa on puututtava myös ennen neuvotteluita neuvoston kanssa, jotta pääsemme sitten sellaisen parlamentin kantaan, joka jättää meille myös hieman neuvotteluvaraa neuvotteluissa. Sitten kansalliset strategiset suunnitelmat, niistä on tarkistuksia. Jotkin niistä saavat tukeni taakseen, erityisesti sellaiset, joilla halutaan vahvistaa kansallisia strategisia suunnitelmia. Niiden on oltava mahdollisimman avoimia. Ja myös sellaiset tarkistukset, jos saatetaan äh, huomioon erilaiset vaihtoehtoiset polttoaineet ja säilytetään neutraalisuus. Täytyy muistaa, että kyseessä ovat teknisesti ja tutkimuksen osalta vielä kehittyvät markkinat. On otettava huomioon myös näiden toimien vaikutukset pk-yrityksiin. Ja samoin tässä pyritään siihen, että taataan alueellinen yhteistyö eri tahojen välillä, muun muassa näiden strategisten kansallisten suunnitelmien osalta. Mitä tulee sitten sähköön? Monet kollegat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että on välttämätöntä säilyttää teknologiat ja ne standardit, joita useimmiten nykyään nykymarkkinoilla käytetään. Tämä on mielestäni aivan ymmärrettävä tavoite, vaikka olen sitä mieltä, että me emme saa unohtaa tärkeintä tavoitettamme, eli se, sitä, että meillä on järkevässä ajassa käytössämme standardit, joiden kautta käyttäjät 28 jäsenvaltiossa pystyvät todella käyttämään verkkoa hyväkseen. Sitten tavoitteista. Meidän on pidettävä mielestäni kiinni pakollisista tavoitteista. Totta kai niiden on oltava ehkä hieman realistisempiakin kuin jotkin komission ehdotukset. Tarvitaan lisää joustavuutta ja yleispuitteet on säilytettävä. Tässä on myös joitakin ehdotuksia sähkön käytön mahdollisuudesta lentokentillä, kun lentokoneet ovat parkissa pysäköintynä. Sitten täällä on jokin tarkistuksia, jotka koskevat rautatieasemia. Nämä ovat mielenkiintoisia. Sitten liite kaksi. On joitakin tarkistuksia, joissa pyydetään koko liitteen poistamista. Ja tämä varmasti on yksi tärkeimmistä asioista, joista on keskusteltava varjoesittelijöiden kanssa. Olen edelleen sitä mieltä, että on säilytettävä erityisiä velvoittavia tavoitteita ja siksi lähtökohtaisesti vastustan sitä, että liite 2 poistettaisiin ja että näistä tavoitteista tehtäisiin suuntaa antavia niin, että ne eivät olisi velvoittavia, mutta ne ovat kuitenkin mielestäni hyvin merkittävässä osassa tätä ehdotusta. Tästä on siis keskusteltava. Ja sitten vety. Siitä olen pitkälti yhtä mieltä monien kollegoiden tarkistusten kanssa. Tähän liittyy hieman hämmennystä sen suhteen, miten laajamittaisesti vetyyn liittyvät teknologiat voidaan ottaa käyttöön, ja tästäkin varmasti on keskusteltava. Ja sitten maakaasu sekä LNG että CNG-kaasut. Näidenkin osalta tarkistukset ovat aika samalla, samoilla linjoilla kuin oma mietintöni on, joten varmasti pääsemme kompromisseihin sellaisiin, jotka edustavat kantoja kyllin hyvin eri puolilta. Sitten muita tiettyjä kohtia, jotka haluaisin ottaa huomioon. Seitsemän artikla, tiedottaminen kuluttajille. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tiedon on oltava mahdollisimman avointa ja selkeää, kun sitä annetaan kuluttajille liittyen vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Ja siksi tässäkin pyrin ottamaan käyttöön uusia toimia, jotta voimme toimia kuluttajan hyväksi. Liite 2 ja liite 3. Kolmas liitteessä puhutaan standardeista. Ja näiden osalta meidän on päästävä samaan suuntaan. Sitten yksi osa, jossa katsotaan sisävesireitti koskien vaarallisia kuljetuksia tätä koskevaa direktiiviä. LNG, kaasun käyttö. Tämän osalta komissio on tehnyt direktiivin tarkistusehdotuksen ja me käymme nyt läpi tätä ehdotusta ja katsomme, meneekö se oikeaan suuntaan ja siihen suuntaan, että näitä maakaasumuotoja voitaisiin käyttää entistä laajemmin sisävesikuljetuksissa, koska tämä osaltaan edesauttaisi ongelman ratkaisua. Nyt, kuten sanoin, työstän kompromissitarkistuksia ja tulevina päivinä tapaamme varjoesittelyiden kanssa. Totta kai yksittäisten tarkistusten osalta olen kollegoiden käytössä, mutta tässä varmasti käännyn myös yksittäisten toimistojen puoleen, jotta pääsemme tällä kompromisseihin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Ratuk, for the S&D. Kiitoksia S&D-ryhmästä. Muratu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, me Olemme varsin tyytyväisiä esittelijän ehdotukseen. Meillä on ainoastaan joitakin lisäysehdotuksia tai muutosehdotuksia. Ensinnäkin lähdemme liikkeelle siitä, mitä voimme tukea. Ensinnäkin kansallisten strategisten puitteiden vahvistaminen on hyvin tärkeää, että pidämme kiinni siitä, että on myös kansallisia välitavoitteita niin, että toimitaan avoimesti ja otetaan paikalliset toimijat entistä paremmin mukaan. Ja tässä todella tuen esittelijää. Sitten eräs asia, joka on pidettävä mielessä näiden kansallisten mallin osalta, kun kyseessä on ekosähkö. Jos haluamme edistää sähköisiä ajoneuvoja, on myös katsottava, mistä lähteistä saadaan niiden käyttämää energiaa. Eli on panostettava vihreään energiaan, ei ydinenergiaan. Ja tässä yhteydessä on otettava huomioon myös se, että tämän direktiivin ja infrastruktuuri lainsäädännön vaikutus huomioidaan myös pk-yritysten osalta. Tämä, täällä tarkoitetaan erityisesti pk-yrityksiä ja perheiden ylläpitämiä huoltoasemia. Sitten on hienoa, että Fidanza pitää kiinni näistä velvollisista, velvoittavista tavoitteista, pakollisista tavoitteista – niin että ne ovat sitovia. Se on tässä tärkeää. Ja pyytäisin vielä ottamaan huomioon ja asennossa meidän on edettävä yhdessä, eli meidän on löydettävä sellaisia muotoiluja, joiden osalta todella estetään se, että nämä velvoittavat tavoitteet vesittyisivät. Tässä on joitakin kohtia, jotka tätä heikentävät, eivätkä myöskään tuo mukanaan mitään investointiturvaa, jota tälle lainsäädännön alalle tarvitaan. Ei saa luoda mitään harmaita alueita eikä näin siis tarvita mitään tekstin vesittämistä. Haluaisin esittää kompromissiehdotuksena sähköisten ajoneuvojen osalta erästä asiaa, siis Komissio ehdottaa tiettyjä mitattavissa olevia tavoitteita vuodelle 2020 asti. Komission ehdotuksessa puhutaan viidestä prosentista kaikkien uusien ajoneuvojen osalta jäsenvaltioissa. No, en minä tätä vastusta, mutta on myös katsottava, että tämä kaikki on todella realistista ja käytännössä toteutettavissa. Ja siksi ehdottaisin, että pidämme kiinni tästä luvusta, mutta ottaisimme mittatiukuksi kolme prosenttia kautta EUn. Eli ei puhuttaisi viidestä prosentista uusien autojen osalta tietyssä jäsenvaltiossa. Esimerkiksi ostovoima on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja sellaisissa maissa, joissa ostovoima on heikompi, ei voida pakottaa siihen, että on päästävä tiettyyn sähköisten ajoneuvojen prosenttiosuuteen. Eli voisimme sanoa, että meillä olisi kolme prosenttia sähköisiä ajoneuvoja kaikista ajoneuvoista vuoteen 2020 mennessä, mutta kautta koko EUn. Sitten LNG, maakaasu, infrastruktuuri. Sen osaltakin olisi pohdittava tätä eurooppalaisten liikenneverkkojen roolia on katsottava runkoverkkoja ja näistä jo sovittuja asioita. Tässäkin pitäisi olla ehkä mukana jonkinlainen sitova tavoite lng tankauspisteistä Jos näin ei tehdä, niin silloin syntyy ristiriitaa TEN-verkkojen ja tämän ehdotuksen välillä. Tässä se, mitä halusin sanoa, mutta lopuksi vielä totesin, että olen vakuuttunut siitä, että valkoisen hiilidioksidipäästötavoitteet pitäisi myös tässä ottaa huomioon. Tämä on otettu myös eurooppalaisen liikenneverkkojen pakettiin. On näyttävä, että olemme todella tosissamme. Sitten vielä kun palaamme tähän sähköisiin ajoneuvoihin ja kakkostyypin latauspistorasioihin, standardointikomitean on tuettava tätä että verkon pitää olla yhteen toimiva kautta EUn, koska muuten ei päästä tavoitteisiin. Ja vielä asia, josta olen eri mieltä, eli uusi infrastruktuurin vähimmäisvaatimus LPG. Siis nestekaasu se ei ole mikään uusiutuva luonnonvara, vaan tavallaan jäänne. Mutta muuten kuitenkin olen varsin pitkälti samalla linjalla esittelijän kanssa. No. Kun tästä ensi kertaa keskusteltiin, oli viisi puhujaa. Nyt yhdeksän henkilöä haluaa käyttää puheenvuoron. Ei kun kymmenen. Ja 30 minuuttia on tähän varattu aikaa. Ja nyt aika loppuu kesken, jotta, jotta voisitte esittää nämä näkemyksenne erittäin tiiviisti ja selvästi, nopeasti. Olisin kovin kiitollinen edustaja Maista liberaalista. Aivan lyhyesti. Me, meille tämä mietintö sopii varsin hyvin. Tässä on paljon hyvää, näin sanomme jo edelliskerralla. kerralla Oma ryhmäni on jättänyt tarkistuksia, itse jätin niitä kymmenen. Kaiken kaikkiaan olemme siis varsin pitkälti samoilla linjoilla. Kuten täällä jo sanottiin, on säilytettävä teknologinen neutraalisuus ja sähköisessä liikkuvuudessa on katsottava, kuten edellinen puhuja sanoi, mistä sähkö on peräisin. Ja sitten toiseksi kakkostyypin piistorasioita pitää pitää parempana. Muu, muu olisi hölynpölyä. Nyt meidän pitää pyrkiä todella siihen, että alalla saadaan aikaan yhteentoimivuutta. On katsottava myös tulevaisuuteen. Ajatellaan esimerkiksi myös melusasteen vähentämistä. Totta kai tämä nyt on toinen asia, mutta esimerkiksi se, mitä lentokenttien osalta voidaan tehdä, sähköisten ajoneuvojen edistämiseksi olisi hyvä asia. Näin saataisiin löytyä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Sitten äh, nestekaasun vähimmäisvaatimukset yritetään muhua mahdollisimman lyhyesti, mutta samankaltaisia ongelmia kuin herra Ertog jo toi esiin. LPG ei ole mikään todellinen vaihtoehtoinen polttoaine. Tiedän, että sillä voidaan hieman vähentää päästöjä, ja sen suhteen infrastruktuuri on jo varsin hyvä, mutta ja siksi jotkin asiantuntijat sanovat, että LPG-infrastruktuurikin on tärkeä, mutta tämänkin osalta tulee tarkistuksia. Sitten LNG ja satamat. Tämän täytyy olla saatavilla satamiinsa ja tämä pätee sekä sisävesisatamiin että muihin. On hyvä, että meillä on toimiva verkko Euroopassa, koska tämä on hyvä vaihtoehto. Jätän tämän nyt tähän ja palaamme asian varjoistelijoiden kokouksessa. Kiitoksia, edustaja Taylor. <coughs> Sorry, thanks very much. Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Yhdyn siihen, mitä herra Fidensa sanoi siitä, että meidän täytyisi standardoida järjestelmät mutta mielestäni se, mitä tässä nyt pitäisi tapahtua, on se, että meidän tulisi katsoa takana olevia äh, tavoitteita, mitä näiden vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin takana on. Meidän tulisi siis pystyä pienentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Ja nyt täytyy keskustella siitä, että miten pääsemme noihin valkoisen kirjan tavoitteisiin. Sitä ei näy suoraan tästä asiakirjasta. Ei ole selvää, että mikäli noudatamme tätä polkua, jota nyt on ehdotettu, niin päästään siihen 60 prosentin vähennykseen. Nyt meidän pitäisi paitsi harkita näitä asioita, myös kehoittaa ihmisiä käyttämään enemmän julkista liikennettä, kävellä, pyöräillä ja niin edelleen. on erittäin selvää, että minkä takia näin tulisi tehdä, koska tämä kaikki toimii. Meillä käytetään paljon julkista rahaa AFIhin ja sitten standardien esittelemiseen, joilla ei ole mitään varmaa, varmoja tuloksia. Emme tiedä, mitä sähkökäyttöisten ajoneuvojen kanssa tulee tapahtumaan, mitä niiden markkinoiden kanssa käy. Tämä liittyy myös uusiutuvaan sähköön. Ja siihen, että kuka on valmis rahoittamaan näitä lataus- ja tankkauspisteitä meidän kannattaa varmistaa, että nämä ovat niin sanotusti varmoja ja turvallisia sijoituskohteita. Ja viimeiseksi haluaisin vielä kiinnittää teidän huomionne japanilaiseen vähittäiskauppaketjuun, joka on sijoittanut latauspisteisiin Japanissa. Nissan hän valmistetaan Japanissa ja ehkä sen takia siellä on enemmän varmuutta tilanteessa. Siellä ollaan nimittäin varmoja siitä, että sähköautopuolella menestystä tapahtuu. Ja mielestäni rahoitus pitäisi saada nimenomaan yksityiseltä puolelta. Joka tapauksessa pääkohta, jota tässä tulisi pohtia, on se, että pääsemmekö siihen 60 prosentin pudotukseen julkisen sijoituksen kautta. Ja, dank Van Voorzitter, ik denk eh, dat we op hoofd... Kiitos, puheenjohtaja. Voimme pitkälti tukea esittelijä tämän mietinnön osalta. Erityisesti nestekaasu verkkoa on parannettava ja siksi emme ole jättäneet tarkistuksia. Tämä näyttää oikein hyvältä. Joiltakin osin kyllä tulee vielä pyytämään muutoksia. Esimerkiksi latauspisteiden osalta, että niiden tulisi olla pakollisia. Ja tästä siis äh, tämä tarkistus 125 onkin saanut alkunsa. Pyydämme siihen, tai sitten siihen huomiota, pyrimme pääsemään tasapainon näiden realismin ja kunnianhimon välillä. Siis 125. Pistokekeskustelu on myöskin tärkeä. Eiköhän markkinoilta sellainen pistoke tule, josta tulee hyvä ja suosittu. Meidän täytyy myös tukea tätä prosessia hyvin voimakkaasti. Ja lisäksi äh, nestekaasukysymyksessä meidän täytyy myös ottaa huomioon se, mitä siitä on todettu. Tarkistus 246 on myös tärkeä. Nämä sen runkoverkot ja se, että ne ovat erittäin tärkeitä, ne satamat ovat erityisen tärkeitä sisävesiliikenteelle. Ja näin 246 tarkistus on siis se, joka haluan vielä painottaa, että me tuemme sitä aivan täydesti. Kiitoksia edustaja Savisar Sorona. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä, hyvät kollegat. Minäkin olen pitkälti samaa mieltä edellä puhuneiden kanssa. Tämä direktiivi on erittäin tärkeä askel eteenpäin, kun pyritään vähentämään riippuvaisuuttamme öljystä. Vaihtoehtoiset polttoaineet niiden määrän lisääminen on tärkeää ja se on mahdollista. Olen myös itse esittänyt tarkistuksia tässä suhteessa. Hyvin lyhyesti kerron niistä. Ensinnäkin tekin, eh, tein esityksen siitä, että näiden eh, latauspisteiden määrä lisättäisiin niin, että meillä olisi sellaisia paikkoja, joissa olisi useita latauspisteitä, niin että voidaan ladata siellä enemmän kuin yksi ajoneuvo kerrallaan. Yksi esimerkiksi pikalatauksen ja toinen tavallisen latauksen. Lisäksi on tärkeää, että tällainen verkosto rakennetaan ja investoinnit ovat järkeviä. Tästä syystä esitin muutosehdotuksen siitä, että nämä uudet vaatimukset koskisivat uusia tai kunnostettavia latauspisteitä. Esimerkiksi Virossa juuri valmistui koko valtakunnan kattava hanke, joka kattaa kaikkien sähköautojen mm, latauspisteet, mutta se joutuisi kärsimään suurista lisäkuluista, jos tämä kaikki toteutettaisiin nyt ja kohdistettaisiin myös siihen. Kiitoksia. Thank you, Foster. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle kovasta työstä. Valitettavasti emme ole samaa mieltä monen kohdan kanssa näissä tarkistuksissa. Emme välttämättä myöskään ole komission kanssa samaa mieltä koko mietinnöstä. Alun perin, kun aloimme keskustella tästä, niin päädyimme siihen, että markkinat määräävät. Me päätämme loppujen lopuksi sen perusteella, miten tässä tulisi menetellä ja mi- miten infrastruktuuri tulisi rakentaa. Vuosi 2000 2020 on liian aikais, aikainen ajankohta käyttöönotolle. On kuitenkin hyvä käydä näitä keskusteluja. Emme sano, että nyt ei pitäisi keskustella näistä asioista, koska totta kai teknologia kehittyy jatkuvasti. Mutta haluaisin nostaa esiin muutaman kohdan, muutaman tarkistuksen. 376. Ensinnäkin komissio on sitä mieltä, että Saksan yhteys on ainoa, jota tässä ajetaan eteenpäin, vaikka tässä oikeastaan on jo, ehdot, on jo nostettu Japani esiin. Toivon, että komissio ei tässä päädy vaatimaan vain yhtä ja ainoaa tuotetta, koska se ei ole hyväksyttävä. Markkinathan päättävät, mitä markkinat haluavat, ja kaiken välillä on pystyttävä toimimaan yhteydet on oltava kunnossa. Sitten 205, jossa puhutaan vuodesta 2020 käyttöönottovuotena. Ja jälleen kerran, mihin tämä perustuu? Emme me ole varmoja siitä, kuinka paljon sähkökäyttöisiä ajoneuvoja on siinä vaiheessa. Se on aivan liian aikainen ajankohta. Ja sitten lopulta mm, asia delegoiduista säädöksistä. Valmistelija kannattaa niitä. Me olemme eri mieltä tässä pitäisi pyrkiä omiin politiikkoihin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulisi ottaa joustavuus ja toissijaisuusperiaate huomioon. Kustannustehokkuus on erittäin tärkeää näissä asioissa ja infrastruktuurisijoitukset ovat mittavat, puhutaan miljardeista, mutta varsinaisesta käytännön tason rahoituksesta ei ole vielä varmuutta. Siinä muutama kohta, josta on ollut aikaisemminkin jo puhetta. Me jatkamme mielellään näistä keskusteluja, mutta mielestämme kyse on liian aikaisesta ajankohdasta käyttöönotolle. Ja kiitos vielä kerran kovasta työstä tämän eteen. Kiitos. Niin, totta kai puolellamme sitä, että käytetään kaikki tekniset mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen. Liikennealalla on kunnianhimoinen tavoite siitä, että vuoden 90 tasosta päästöjä vähennettäisiin 20 prosenttia vuoteen 2020. Tämä on hyvä ja kunnianhimoinen tavoite, koska vuodesta 90 lähtien liikenteen päästöt ovat kasvaneet 30 prosentilla, kun teollisuudessa niitä on laskettu 37 prosenttia. Kuitenkin sähköautoilla pystytään vähentämään päästöjä, mutta tämän täytyisi toimia koko ketjun ajan alusta lähtien. Tällä hetkellä näin ei todellakaan ole ja päästöjä voitaisiin vähentää jopa 25 prosentilla, jos käytettäisiin hyväksi jo markkinoilla olevaa materiaalia. Ja esimerkiksi kun katsotaan melua, ähm, renkailla on suuri merkitys ja tässä sähköautot ovat hyvässä asemassa. Tiedämme, että autoalaa tuetaan jatkuvasti Sähköautojen hinnat ovat edelleen hyvin korkealla. Ja kattavuus on hyvin tärkeää. Saksassa on päätetty, että tietty ala, jota käytetään teihin, sitä täytyy vähentää No ja siksi meidän on löydettävä uudenlaisia liikkumisen muotoja. Totta kai kaasu on parempi kuin diiseli tai bensiini, mutta ei kaasuakaan ole loputtomiin. Tarvitaan litiumia sähköautoihin. Näitä, tätä löytyy kolmesta aikaa ristiriitaisesta maasta. Emme saa olla liian riippuvaisia näistä. On hienoa, että puhutaan uusiutuvasta energiasta. Kyllä, mutta todella suuri määrä päästöistä tulee sademetsien hakkuista. Kukaan ei vaadi niiden, tai siis vaaditaan hakkuiden vähentämistä, mutta miten se tehdään. Eli on katsottava vaihtoehtoisia energioita. Hyviä esimerkkejä löytyy. On esimerkiksi joitakin tuotantomuotoja, jotka voivat varsin hyvin, mutta ne eivät saa minkäänlaista valtion tukea. Eli miksi autoteollisuus saa, sen tulee käyttää nyt kaikki tutkimusvarat sähköautoihin. Sähköautot ovat jo vanha juttu. Olen Berliinistä 80, siellä yli 130 vuotta sitten tästä puhuttiin, niin tämä ei ole mikään uusi asia. Ja sitten vielä teknologianeutraalisuus, se on tärkeää ja tulokset ovat tärkeitä, mutta tarvitaan uudenlaista liikkuvuutta, koska jos liikkuvuutta ei muuteta, emme pysty pysäyttämään ilmastonmuutosta. Me haluamme kuitenkin taata liikkuvuuden mahdollisuuden niin, että estetään ilmastonmuutosta. Tämä on mahdollista. Tarvitaan oikeanlaista teknologiaa autoille busseille, kevyille hyötyajoneuvoille, takseille ja muille. Esimerkiksi pistorasia kysymyksessä tarvitaan Euroopan laajuiset normit ja totta kai tässä on katsottava myös laivoja emme saa katsoa pelkästään autoja. Esimerkiksi Venetsiassa valtava määrä päästöistä tulee vesiliikenteestä. Sí, gracias, señor presidente. Los objet... De Grandes. Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotus, johon esittelijä nyt on pureutunut, on varsin hyvä. Kriisin aikana on kuitenkin oltava realistisia. Se, että lähdetään rakentamaan uutta infrastruktuuria, ei välttämättä ole kaikkiin järkevin ratkaisu. Tähän liittyy valtavia kustannuksia. Meidän on oltava varovaisia, kun lähdemme laatimaan uutta infrastruktuuria. Realismia siis tarvitaan ja olen varma, että pääsemme hyvään tulokseen esittelijän kanssa. Ja vielä lyhyesti tarkistukset, joita olen, olemme tehneet. Niitä on koko joukko ja ne antavat uusia sävyjä tähän mietintöön. Esimerkiksi sähköautojen kaupallistaminen. Meidän pitäisi katsoa kahden vuoden välein latauspisteitä sen, sen mukaan, kuinka paljon autoja on tullut liikenteeseen. Sitten sähköautojen osalta olisi järkevää, että lataus olisi sellaista, että päästöjä tulisi vähän tai ei ollenkaan. Sitten yksityisissä latauspisteissä pitäisi olla oikeanlaisia laitteita, koska muuten teknologia on vaikea ottaa käyttöön. Sitten nämä liitteet, niihin olemme ottaneet tarkistuksen liittyen teknisiin erityispiirteisiin, jotka on otettava näiden autojen osalta huomioon. Esittelijä on ehdottanut jotakin samankaltaista ja varmasti pääsemme sitten sopimukseen. Ja sitten maakaasun latauspisteet. Ne, niistä olemme jättäneet tarkistuksen ja sitten veti, vety latauspisteet, Tähänkin olemme tehneet tarkistuksen. Komissio puhuu siitä, että näitä pitäisi olla 300 kilometrin välein vuoteen 2020 mennessä. Me haluamme poistaa tämän viittauksen. Pitää kuitenkin pystyä takaamaan näiden äh, vetoajoneuvojen liikkuminen kaikkialla EU-ssa vuoteen 2030 mennessä. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych také chtěla poděkovat panu zpravodaji. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Tässä on paljon kohtia, joista täytyy vielä sopia ja haluaisin ottaa esille muutaman tarkistuksen. Minä olen yksi niistä, jotka tukevat tällaisia suuntaantavia eikä pakollisia tavoitteita, kun voitan käyttöön latauspisteitä vuoteen 2020 mennessä ja ne vaatimukset, jotka koskevat sitä, että ainakin 10 prosenttia niistä on julkisia. Infrastruktuurin luomisessa tulisi myös ottaa huomioon alueelliset ehdot, markkinat ja käyttäjät. Tarkistukset 216 ja 223 voi tässä kyseessä. 237 tarkistukseen haluaisin kiinnittää huomioon, että se koskee niitä käyttäjiä, jotka ovat jo ostaneet sähköauton tämänhetkistä latausvaatimusten mukaisesti. Näillä tulisi olla oikeus nauttia tämänhetkisestä olevasta järjestelystä auton elinkaaren ajan. Kiitos. Puheenjohtaja. Kiitos. Muutama kohta vielä sähköautoista. Ei sen kummempaa. Mielestäni meidän tulisi pitää mielessä se, että kaikkein tärkeimmät latauspisteet ovat maiden sisällä olevat omat latauspisteet. Meidän täytyy pysyä tässä kohtuullisina, eikä kannata sijoittaa hirveitä summia latauspisteisiin. Muuten sitten täytyy kiinnittää huomiota vaatimuksiin, jotka kohdistuvat julkisiin versus yksityisiin latauspisteisiin. Vaatimukset ovat erilaiset sitten 44 tarkistus, jossa on kyse älykkäästä mittaamisesta. Tämä saattaa sotia tämänhetkistä lainsäädäntöä vastaan. Ehdotamme tässä kompromissia ja sitä, että esittelijä perehtyisi tähän asiaan – koska minulle on sanottu, että voi olla, että tämä ei noudattele nykyistä lainsäädäntöä. Sitten yhteensopivuudesta käytössä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Kuulimme tuossa jo Fosterilta sen, että meillä on jo ainakin kaksi erilaista standardijärjestelmää Euroopassa. Ja on erittäin tärkeää, että julkisissa pisteissä – voidaan käyttää molempia järjestelmiä. Ne ovat niin sanottuja multistandardipisteitä. Ei voida päätyä sellaiseen tilanteeseen, että auto menee latauspisteeseen ja sitten se ei pystykään käyttämään sitä pistettä. Tämä pätee siis nimenomaan latauspisteisiin ja sitten täytyy perehtyä vielä uuteen teknologiaan, joka tulee muuttamaan latauspisteitä. Meidän täytyy pysyä joustavina. Thank you, Mr. Bennion. For myself, briefly. Kiitoksia. Niin, omalta puoleltani haluan lyhyesti todeta, että olen Kramerin kanssa pitkälti samaa mieltä. Ei minusta ole tärkeää, että sähköautot ovat tulevaisuuden yksityiskuljetusten valhalla. Meidän täytyy tietysti myös katsoa sitä, millä tavalla sähköä tuotetaan. Tämä on vähän niin kuin rautatiet, jotka sanovat, että me olemme kaikkein ympäristöystävällisin tapa matkustaa, mutta jätetään mainitsematta pikkusen se, että tuo sähkö on peräisin hiilivoimalaitoksesta tai ydinvoimalaitoksesta tai jostain muusta sellaisesta. Minä en oikein ole nyt ihan vakuuttunut välttämättä siitä, että sähkö on yksityisautoilun tulevaisuus. Se merkitsee sitä, että meidän tulisi katsoa muitakin vaihtoehtoja. Ja minä olen ehdottomasti niiden vaihtoehtojen kannalla, jotka eivät käytä fossiilisia polttoaineita. Minä huolettaa tässä mietinnössä se, että vaikuttaa siltä, että olemme menossa kohti sellaista, että sähkö on hyvää kuivalla maalla ja nesteytetty maakaasu on hyvä sitten vedessä. Minusta se ei ole hyvä teoria, varsinkin kun katsotaan Stena se nyt muuttaa 25 alustaan käyttämään metanolia. Siitä ei ole mainintaakaan tässä komission luettelossa. Miksi metanolia ei ole mainittu? Eikö komissio tykkää metanolista? Vai mikä tässä kiikastaa? Mutta jos tärkeä tekijä merikuljetuksessa Stena esimerkiksi muuttaa 25 laivaansa käymään tällaisella polttoaineella, sitä mainitaan tässä luettelossa, niin kyllä se aika oudolta vaikuttaa. Lisäksi nestetetyn maakaasun varastointi. Millä tavalla sitä varastoidaan? Ihan jossain naurettavissa mm, miinuslukemissa sitä täytyy säilyttää. Miten se on tarkoitus pitää niissä naurettava alhaisissa lämpötiloissa? Minusta meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen, ettei tässä nyt kaikkia munia laiteta yhteen koriin niin, että meillä on sähköliikennettä ja sitten merikuljetuksissa tätä nesteytettyä maakaasua. Siitä syystä haluaisin mielelläni kuulla komissiolta siitä, miksi varsinkin metanoli on jätetty mainitsematta. Tässä ei ole kysymys siitä, että ei yritä löytää pelkästään yhtä vaihtoehtoista lähdettä, vaan myös muita sellaisia kuljetustarpeisiimme. Niin tietysti olemme kaikki siitä samaa mieltä, että halutaan vähentää päästöjä, että halutaan tarkastaa koko tilanne, että Meidän ei tule katsoa yhtä yksittäistä osa-aluetta, vaan koko tarjota ketjua, ennen kuin voidaan sanoa, että no tämäpä on se ympäristöystävällisin ajoneuvojen, laivojen tai muiden polttoaine. On idea. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrätte varmasti, että minun näkökulmastani se, että tässä on tullut paljon enemmän puheenvuoropyyntöjä, on oikein myönteinen asia. Hienoa. Sitten toinen tärkeä asia, niin yli kymmenen puheenvuoropyyntöön on päästy. Sitten toinen tärkeä asia on se, että me olemme seuranneet mielenkiinnolla – tarkistusten lukumääriä ja niiden korkeaa laatuisuutta. Näyttää siltä, että olemme eri mieltä hyvin harvojen tarkistusten kanssa. Tämä on suora merkki tarkistusten korkeasta laadusta ja siitä kovasta työstä, jota tämän ehdotuksen kanssa on tehty. Mielestämme parantamisen varaa on mietintöluonnos onnistuu siinä jo hyvin pitkälti. Mm, haluaisin nostaa viisi pääasiaa esiin, jotka liittyvät lainsäädäntöön kiinteästi. Ensinnäkin me tarvitsemme kansan, kansallisia kehyksiä emme pelkästään yhtä eurooppalaista kehystä. Meidän täytyy pyrkiä vahvistamaan sisäisiä kansallisen politiikan perusteella. Sisämarkkinoita täytyy vahvistaa eikä vaarantaa. Ja tässä suhteessa tarkoitan nyt sitä, että Meillä on vielä parantamisen varaa siinä suhteessa, kuinka selvästi asetamme tavoitteet, mutta tavoitteita kuitenkin tarvitaan. Me emme saa yksityisiä sijoituksia, mikäli me emme pysty ennakoimaan järjestelmän tuloksia tietyllä aikavälillä ja sen takia me olemme sitä mieltä, että vuosi 2020 on oikea suunta tavoitteena. Parantamisen varaa on numeristen tavoitteiden määrittelemisessä. Voisimme kuvitella esimerkiksi, että latauspisteiden suhteen voitaisiin keskittyä julkisesti saatavilla oleviin pisteisiin olen samaa mieltä puheenjohtajan kanssa sen suhteen, että olemme erittäin huolissamme siitä, että kaikki mahdolliset eri vaihtoehdot täytyy saada mukaan tähän ehdotukseen. Meillä ei ole metanolia mitään vastaan, mutta valmistelun aikana eh, sen suhteen ei ole ollut paljon kiinnostusta, ainakaan meriteollisuudessa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että mietintöluonnos on onnistunut nostamaan esiin hyvin sen tarpeemme pohtia kaikkia erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita ja eri liikennemuotoja. Sitten standardit. Me tarvitsemme ehdottomasti yhdet standardit Euroopassa, muuten me emme pääse sisämarkkinoihin vaihtoehtoisissa polttoaineissa. Suhtaudumme tähän kuitenkin avoimin mielin. Voisimme ehkä tarjota mahdollisuuden jonkinlaiseen siirtymävaiheeseen tietyille jäsenvaltioille, jotka ovat jo sijoittaneet huomattavia summia tiettyyn standardiin. Otan tässä esimerkkinä tuon sähkömallin esiin. Ainakin täytyy varmistua siitä, että jätetään kahden standardin Ähm, järjestelmät mahdollisiksi. Ei voida sulkea niitä pois. Ja lopulta tässä täytyy pyrkiä siirtymään yhden standardin järjestelmään. Se on erittäin tärkeää. Sitten kuluttajiin liittyen meidän täytyy pitää mieltä ne vaike- mielessä ne vaikeudet, joita biopolttoaineiden kanssa on aikaisemmin ollut. Kuluttajien suhteen meidän täytyy käyttää yksinkertaisia toimenpiteitä ja menetelmiä. Muistutan tässä asiassa teitä. Monet jäsenet täälläkin ja esittelijät puoltavat näitä yksinkertaisia menetelmiä. Sitten ajasta. Toivottavasti tässä ei puoleta vuotta 2030. Vuosi 2020 on erittäin äh, tärkeä säilyttää tavoitteena. On tietenkin mahdollista, että tässä voidaan tehdä jotain poikkeuksia meriteollisuuden suhteen. Joka tapauksessa vuosi 2020 täytyy säilyttää tavoitteena ja tässä täytyy pitää mielessä tietyt sitoumukset, joita on jo tehty. Tämä liittyy rikkipäästödirektiiveihin, esimerkiksi Itämereen 2020 on säilytettävä eikä pidä mennä vuoteen 2030. Ja kansallisiin talousarvioihin tässä ei voida turvautua enempää. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja me olemme pyrkineet tässä antamaan määrällisiä tavoitteita. Se on erittäin tärkeää sijoittajien kannalta ja on erittäin hyvä myös korostaa, että tässä lainsäädännössä ei ole kyse siitä, että saadaan lisää julkista rahoitusta. Kiitos. But briefly. Ja haluatko Fidanza lisätä jotain vielä lyhyesti? La ricchezza di questo dibattito. No, on hienoa, että keskustelu oli näin vilkasta. Haluan kiittää kaikkia kollegoita heidän puheenvuoroistaan. Ne olivat kaikki erittäin rakentavia. Uskon, että tapaamisissamme varjoesittelyiden kanssa pääsemme pitkälti yhteisymmärrykseen. En tietenkään ajattele sinisilmäisesti, että tämän direktiivin kautta automaattisesti päästään kaikkiin ympäristöpoliittisiin tavoitteisiin vuoteen 2050 mennessä – itse olen myös hyvin realistinen ja ymmärrän, kuinka osittainen tämä toimi on. Mutta kun katsotaan vaihtoehtoisia polttoaineita ja niiden markkinoita, jotka ovat varsin paikallaan polkevia, niin on hyvä saada uusi lähtökohta. Eli tässä on nyt tämä, ja, tämä kana ja muna ongelma, joka ei koskaan ratkea. Siis markkinoita ei synny ilman infrastruktuuria ja toisinpäin. Komission ehdotuksen hyvä puoli on siinä, että nyt todella luodaan lähtökohdat sille, että tarvitaan juridiset selkeät kehykset, jotta voidaan myös taata yksityiset investoinnit, samoin julkiset tämän tyyppiset tyyppisille polttoaineille. Tästä puhui jo Ertog. Jätteen T-ohjelma liittyy tähän. Täytyy tehdä niin, että infrastruktuurin kehittyminen vastaa markkinoiden kehittymistä rintarinnan. Eli tämä on se suunta, johon meidän on lähdettävä. Taylor puhui siitä, miten erilaisia arvioita voidaan tulkita päästösäästöinä. No totta kai meidän täytyy ottaa tähän mukaan toteutettavuustutkimus. Useinhan näin on direktiivin osalta. Vastauksia ehkä on, voimme uskoa niihin tai olla uskomatta, mutta mutta tähän asiaan on tietysti puututtu. Sitten satamat ja nesteytetyn maakasun käyttö. No, tässä olen ehkä joskus hieman eri mieltä kuin kollegat, koska olen sitä mieltä, että infrastruktuurin ja verkon täydestä kehittämättömyydestä, nollapisteestä siihen, että kaikkiin TEN-verkon satamiin saataisiin latauspiste, niin ehkä on jätettävä hieman lisää joustavuutta jäsenvaltioille. Itse olen kotoisin sellaisesta maasta, jossa on muutamien kilometrien sisällä useita TEN-T-satamia. Ja ehkä investoinneissa näissä kaikissa satamissa voi olla mukana yksityisiä sijoittajia tai voidaan myös jättää valtiolle vara harkintavaraa siinä, miten esimerkiksi 40 kilometrin päässä toisistaan sijaitsevien satamien osalta tehdään. Eli tässä pitää hieman jättää harkintavaraa jäsenvaltioille. Täällä nyt puheenjohtaja Nuja alkaa kohta heilua, mutta sanon vielä, että varmasti saamme lisää selvyyttä asiaan sen jälkeen, kun olemme tavanneet varjo esitteiden kanssa. Ja kiitän teitä vielä kerran puheenvuoroista. Kiitoksia. 26.11. käydään äänestys, jos esittelijä voi yhdessä varjoesittelijöiden kanssa saada aikaiseksi kompromisseja. Se saattaa liukua, mutta lähdetään nyt kuitenkin tältä pohjalta 26.11. siis. Kiitoksia kaikille ja seuraavana Meillä on yhdentynyt pakeli, yhdennetyt pakelin, paketin jakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edustamiseksi. 20 minuuttia ollaan jo myöhässä. Edustajat on tämän. 20 minuuttia. Teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Muistuttaisin teitä siitä, että tässä mietinnössä korostetaan taloudellisia vaikutuksia, erityisesti kolmea asiaa, yhteensopivuutta postijärjestelmien kans, välillä kuluttajia. 55 tarkistusta saatu ja niiden perusteella kuusi kompromissi, kompromissia ehdotettu. Ensimmäinen liittyy kuluttajien tiedottamiseen. Sitten sosiaalisten ja ympäristönäkökulmien harkitseminen täytyy ottaa myös mukaan. Ehdottaisin, että äänestäisimme joitain tarkistuksia vastaan. Ne näyttävät menevän liian pitkälle yhden tai toisen sektorin suuntaan. Toivottavasti puhuin tarpeeksi lyhyesti. Perfect. Thank you very much. Edustaja Dantan, aivan tai, tai, täydellistä. Edustaja Maisner seuraavana. Ja, ich kann das auch ziemlich kurz. Minäkin voin puhua aika lyhyesti. Ensinnäkin haluan kiittää valmistelija tästä työstä. Halusin kiittää myös Finansaa, mutta hän ehtikin jo pois, poistua. Niin, on todella niin, että monesta asiasta olemme yhtä mieltä. En ole itse jättänyt kovinkaan monta tarkistusta ja se, mitä olen jättänyt, on otettu huomioon kompromisseissa. Kompromissit ovat mielestäni hyvin valittuja ja siksi voin sanoa, että esittelijä on tehnyt tässä, tai valmistelija on tehnyt hyvää työtä. Eipä tässä tämän enempää. Seuraavaksi äänestetään. Mrs. Lichtenberger. Edustaja Lichtenberger. Minäkin olen kompromissitarkistuksesta pitkälti yhtä mieltä. Tämä on oikein hyvä, mutta yksi toivomus minulla vielä olisi. kompromissi G viittaisi vielä siihen, että se mitä tässä, tällä alalla päätetään, ei saa olla ympäristöpolitiikan tavoitteiden vastaista. niin että tässä pakettitoimituksessa kaikki jaettaisiin entistä pienempiin yksiköihin. Eli tänne ehkä pienen lisäyksen haluaisin sen suhteen, että ei toimita nykyisten tavoitteiden vastaisesti, kun halutaan esimerkiksi vähentää liikennevirtoja ja välttää liian pieniä yksiköitä. Tässä kaikki. Thank you. Nobody else, Mr. Stang. Kiitoksia. Eipä nyt ole ketään muuta. nyt sitten markkinapääosastolta edustaja Stein. Everybody, thank you very... Hyvää iltapäivää. Kiitos esittelijälle ja muille osallistujille. Olemme pystyneet tuottamaan oikein hyvän ja tasapainoisen mietinnön, joka on hyvin linjassa sen kanssa, mitä minä olen kuullut. Työstämme yhä seuranta-aloitetta joka aloitettiin viime vuonna. Mutta tässä vaiheessa voin jo sanoa, että emme aio ehdottaa mitään lainsäädäntöä, joka puuttuisi markkinoihin tässä vaiheessa. Toisaalta tähän liittyy myös paljon kestävyyteen liittyviä elementtejä. Ne näkyvät myös tarkistuksissa. Ja vihreässä kirjassa näkee, että nämä on otettu mukaan alusta asti ei koskaan ole ollut kyse siitä, että ei otettaisi sosiaalisia tai ympäristönäkökulmia mukaan. Olemme yrittäneet lähestyä tätä asiaa hyvinkin kokonaisvaltaisesti. Tässä pyritään parempilaatuisiin toimivempiin jakelujärjestelmiin ja siihen päästään Äh, siihen, että jakelutoimijat toimivat tehokkaammin rajojen yli. Parantamisen varaa on paljon ja välttämättä kaikkea tätä ei tarvitse tehdä koko jakeluketjun häntäpäässä olevien kustannuksella. Kaiken kaikkiaan kiitos paljon tuneille ja odotan lopullista mietintöä mielenkiinnolla. Onko on tänne mitään lisättävää? Niin hyvä puheenjohtaja sain Lichtenbergerin ehdotuksen ja se vaikuttaa sellaiselta, että siitä mitä ongelmia aiheudu. E, ehdotan sitä siis varjoesittelylle illan aikana, jotta voimme sitten saamme ehkä kompromissit aikaiseksi. Lisäksi säästin aikaanne 13 minuuttia, hyvä puheenjohtaja. puheenjohtaja. Edustaja Downtown, olette sankarini. Voin vakuuttaa sen teille. Niin ja upea esimerkki kyllä loppuvaliokunnalle. Kannattaa seurata tätä miestä. Äänestys huomenna. Äänestys IMKossa joulukuussa ja täysistunnossa sitten mar- äh, tammikuussa. Seuraava kohta esityslistalla on matkustajien oikeuksien äh, uudelleen muokkaus. Ennen kuin George käyttää puheenvuoron, niin sanoisin, että äänestys Bachin mietinnöstä pidetään 17.12. Siitä syystä, että suuret ryhmät eivät ole muuten paikalla. 17.12. siis, niitä saamme lisää aikaa. Edustaja Bachillekin tämä sopii, koska tässä yritetään rustata kompromissia aikaiseksi näistä 566 tarkistuksesta, joita on esitetty. Tarkistuksia on sellaisia, että rakastetaan täysin kaikkia lentoyhtiöitä tai sitten ne lynkataan täydellisesti kaikkea siltä väliltä olemassa. Ongelma siis on ja on hyvä, että lisäaika käytetään. George, sinulla on nyt puheenvuoro. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, die, die Kollegen, die haben jetzt mächtig Gas gegeben. Kiitos puheenjohtaja. Tässä pitää nyt varmaan olla nopea, eivät kollegat ala pyytää korvauksia myöhästymisten takia. Kuten aivan oikein sanoitte, äänestys on lykätty joulukuulle. Uskon, että tämäkin antaa meille nyt hieman lisäaikaa keskusteluille ja sille, että saamme entistä parempia kompromisseja aikaan toivomukseni tai ehtoni olisi kuitenkin vielä, että tästä pitäisi äänestää vielä tällä vaalikaudella täysistunnossa. On hyvin tärkeää, että saamme parlamentin lopullisen kannan tähän asiaan tällä kaudella. Muuten saattaisimme olla vaikeuksissa. Kuten sanoitte, puheenjohtaja, Yli 500 tarkistusta osoittaa, että mielenkiinto aihetta kohtaan on laajaa. Suurin osa tarkistuksista vahvistaa omaa linjaani. Puhuitte lynkkauksesta, siitä, että tässä halutaan hieman tasapainottaa komission ehdotusta. Ehkä olette lehdistöstä havainneet, että tässä äh, näitä asioita halutaan myydä uutuutena. Esimerkiksi halpalentoyhtiö on sanonut, että se haluaa muuttaa tiukkaa käsimatkatavarasäännöstöään ja sitä, että tätä, tähän voidaan tehdä muutoksia varausvaiheessa – Tämä näyttää, että olemme menossa oikeaan suuntaan ja että lentoyhtiöt tietävät hyvin tarkkaan, että tulevaisuudessa ne eivät voi jatkaa tiettyjä käytäntöjään. Tällä hetkellä olemme laatimassa kompromissitarkistuksia. Olen jo ollut yhteydessä useisiin varjoesittelijöihin ja tulevana maanantaina meillä on tapaaminen, mutta silti on mielestäni tärkeää, vielä tänään keskustella joistakin asioista. Tietyt tärkeät asiat, kynnysarvot siitä, mistä lähtien korvauksia myöhästymistapauksissa ja muissa on maksettava, liittyvät 76 artiklaan. Komissio ehdottaa kolmea aikarajaa, 5, 9 ja 12 tuntia ja itse muuttaisin tämän kolmeksi ja viideksi tunniksi, eli kaksi kynnystä. Kollegat ovat tehneet tähän liittyviä tarkistuksia liittyen näihin tuntimääriin. Tästä varmasti voimme keskustella. Tärkeää on myös neljä artiklassa käsitelty koneeseen pääsyn epääminen. Jos esimerkiksi on yli varauksia. Tähän halutaan puuttua. Ja haluaisin kuulla tästä kollegoiden näkemyksiä. Saman artiklan neljä kohdassa puhutaan no-show toimista siitä, että matkustaja jättää saapumatta paikalle ilmoittamatta. Tämä on usein asia, joka kattaa sekä meno- että paluulennon mielestäni ei saa estää pääsyä paluu lennolle, vaikka ei olisi ollut mukana menolennolla, mutta tästäkin voidaan keskustella. Ja sitten toinen tärkeä asia on poikkeusolosuhteiden määrittely kaksi artiklassa. Tässä on myös mukana luettelo olosuhteista liitteenä. Tässä on esimerkiksi ehdotus, joka vaikuttaa mielenkiintoiselta. Eli että luetteloa komissio saisi muuttaa delegoidun säädöksin, mutta aivan kuten IMKO-valiokunnan kollega, olen sitä mieltä, että meidän tulisi laatia mahdollisimman kattava luettelo, ja se olisi työn pohjana ja mahdollisesti komissio voisi sitä työstää sitä säännöllisesti delegoiduin säädöksin. Sitten äh, matkustajien majoituskustannusten kattaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa 9 artikla 4 kohta. Tähänkin on tehty useita rajoitusehdotuksia, 300 euroa, 500 äh, euroa tai rajaton korvausvaatimus lentoyhtiöille. Tässäkin muistuttaisin IMKON ehdotuksesta. Haarukka on varsin laaja. Ja tässäkin olen sitä mieltä, että meidän on löydettävä kompromissiasian. Sitten maksukyvyttömyys. Parlamentti on jo vuonna 2009 puhunut sääntöjen puolesta. Komissio on kuitenkin mielestäni äh, muotoillut ehdotuksensa liian heikosti. Mitään selkeää sitovaa sääntöä ei vielä ole, mutta tällainen tarvittaisiin. Tästäkin kuulisin kollegoita. Uskokseni nämä ovat tällä erää tärkeimmät asiat ja odotan innolla keskustelua läsnä olevien kollegoiden kanssa. Thank you very much. Kiitoksia. Edustaja Savisaar. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä, arvoisat kollegat. alkuun haluan kiittää esittelijää hyvästä työstä. Tässä on ollut kyseessä hyvin monimutkainen asia, eli matkus, lentomatkustajien oikeudet. Tämä on paljon tunteita herättävä ja hankala teema. Ja meillä on paljon erilaisia näkemyksiä ja me ottaa huomioon eri ryhmien intressit. Toivonkin työn iloa esittelijälle ja kuten myöskin varjoesittelijöille, sillä edessä on paljon työtä. Näistä yli miltei 600 tarkistuksesta täytyy sitten kyhätä kompromisseja. Lisäksi minusta on tärkeää, että lopputulos ei olisi liian puolueellinen. Eli huolimatta tästä direktiivin nimestä ei otettaisi huomioon pelkästään lentomatkustajien oikeuksia, vaan otettaisi huomioon myös olemassa oleva markkinatilanne. Minä ja monet kollegani omasta ryhmästäni olemme sitä mieltä, että nämä säännöt pitäisi olla sellaiset, että ne ovat hyväksyttävissä ja ne, niistä on helppo, niitä on helppo ymmärtää. Tärkeintä meidän mielestämme on se, että matkustajilla olisi oikeus saada niistä tietoa aivan mm, lipun ostamisesta matkan loppuun asti. Lentoyhtiöillä pitää olla myös mahdollisuus viedä täytäntöön kaikki eri velvollisuutensa. Me emme saa myös asettaa niitä epäoikeudenmukaisen aseman suhteessa muihin maailman lentoyhtiöihin. Lisäksi on esitetty useita tarkistuksia, jotka koskevat korvauksien myöntämistä ja siihen liittyvää aikarajaa. Ja tässä suhteessa täytyy löytää myöskin hyvä kompromissi, joka ottaa äh, huomioon myös Euroopan yhteisen tuomioistuimen näkemykset. Meidän täytyy myös äh, ottaa huomioon se, että ettemme alueellisille ja pienille lentoyhtiöille aseta liian suurta taakkaa. Ja näiden periaatteiden pohjalta olen valmis pohtimaan kompromisseja. Ja varmasti olen myös hyväksymässä sen, että meidän täytyy lisätä lentomatkustajien oikeuksien määrää ja niiden soveltamista. Ja oikeastaan tähän lopettaisin, koska ei ehkä nyt ole oikea aika käydä kaikkia eri tarkistuksia läpi, mitä me nyt tuemme ja mitä emme. Toivon, että voimme yhdessä esittelijän kanssa tehdä rakentavaa yhteistyötä ja saada aikaiseksi hyvän loppuratkaisun. Kiitoksia edustaja Taylor seuraavana. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos loistavasta työstä, jota olette tehneet. Tässä on mainittu tasapainon tarve. En käynyt läpi kaikkia tarkistuksiani tässä, luojan kiitos, mutta käydään läpi 108. Siinä puhutaan nimenomaan tuosta tasapainosta. Siinä pitäisi Siinä puhutaan siitä, että lentoyhtiön täytyy olla korvausvelvollinen matkustajan suuntaan lentoyhtiöllä täytyy olla vastuu. Ja tämä perustuu siihen, että erittäin harvoissa tapauksissa asiakas maksaa mm, etukäteen palvelusta. Ja silloin kun näin tehdään, näin tehdään äh, itse asiassa päinvastoin. Ja silloin kun näin tehdään, tehdään niin hyvässä uskossa ja odotetaan hyvää palvelua. jos sitä yritetään kääntää päälailleen, niin se ei ole hyvä ajatus. Sitten muihin asioihin, poikkeusolosuhteisiin. Minä haluaisin korostaa sitä, että meidän tulisi omaksua Euroopan tuomioistuimen määritelmä poikkeusolosuhteista. Eli ne ovat poikkeusolosuhteita, jos niitä ei pystytä estämään edes kohtuullisilla toimenpiteillä. Eli kaiken täytyy olla lentoyhtiön halli, hallinnon ulkopuolella. En tässä puolla sitä, että pitäisi käyttää sen pidempiä listoja siitä, mikä on poikkeuksellista ja mikä ei. Tässä pitäisi pyrkiä yksinkertaisuuteen kriteerien osalta. Sitten korvauksista. Olemme kuolleet huolestuttavia uutisia Itävallasta. Siellä äh, käytiin läpi korvausvaatimuksia lentoyhtiöille ja Itävallasta kuulimme, että jos komission ehdotukset menisivät läpi, niin useimmat korvausvaatimuksetkaan eivät menisi läpi. Tässä puhuttiin 2-3 miljardista eurosta vuodessa, jota lentoyhtiöt eivät enää näiden komission edustusten myötä maksaisi asiakkaille. Emme tietenkään halua aiheuttaa kohtuutonta kärsimystä lentoyhtiöille, mutta emme toisaalta myöskään halua aiheuttaa samanlaista kärsimystä asiakkaille. Artiklan yksi tarkistuksissa me haluaisimme uudelleen profiloida tarkistuksia. Ja päästä siihen ensimmäisen tunnin 60 euron tasoon ja sitten 10 euroa 10 minuutilta viisi tuntia aloituslennoilta 200 euroa sen jälkeen lisämaksuna jos on yli viisi tuntia, niin silloin 300 euroa lisää. Ymmärrän sen, että tämä saattaa tuntua hieman yllättävältä ajattelulta, mutta mielestäni tämä on, tai tämän takana on ihan oikeudenmukainen ajattelutapa. Tällä hetkellä, jos ajatellaan komission ehdotusta sellaisenaan, monet ihmiset joutuvat huonoon asemaan. Ja mielestäni meidän Euroopan parlamenttina täytyy pyrkiä välttämään tällaista. Ja lopuksi mainospuhe 18a kohdasta, jossa korostamme sitä, että lentoyhtiöiden tulisi tarjota happijärjestelmiä niitä tarvitseville vetoamme tähän suor- tässä kohdassa suoraan jäsenvaltioihin, että ne auttaisivat sopimaan, sovittelemaan kiistoja lentoyhtiöiden ja asiakkaiden välillä. Ja sitten kohdasta 29, en tiedä kuinka monta sähköpostia te olette saaneet näistä aiheista, mutta me olemme saaneet paljon sähköposteja mm, instrumenteista, musiikkiinstrumenteista ja siitä, että saadaanko niitä kuljettaa lentokoneissa. No niin, edetään tässä asiassa optimistisesti eteenpäin. Eipä tässä sen kummempaa. Kiitos. Edustaja Foster. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia valtavasti edustaja Bachille. Hän on tehnyt kovasti töitä tämän asian eteen, koska asia on kovin monimutkainen. Minäkin olen esittänyt usean tarkistuksen, niistä tärkein on se, että yhdistyneessä kuningaskunnasta ei kyllä mennä yhtään mihinkään, jos ei seuraava tarkistusta hyväksytä. Tämän asetuksen tulisi myös soveltua Gibraltarin lentokenttään, koska se Euroopan unionin alueella yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella vuoden 2006 sopimuksen ulko, mukaisesti. No, eiköhän ne yksikkö sitä sitten katsele. Ja sitten aika rakentavia tarkistuksia on esitetty ja olen aika pitkälti samaa mieltä komission kanssa on niistä asioista, että sinne asiakirjaan on laitettu. Me tuemme edelleen tätä siirtymistä kohti viittä tuntia. Minusta se on oikein ja kuten totesin, olen sitten jotakin tarkistuksia, varmasti komissio, komissio voi niitä katsoa. Lisäksi olen esittänyt aika rakentavia tarkistuksia siitä, millä tavalla korvauksia tulisi maksaa – verrattuna siihen, että jonkun henkilön lippu on esimerkiksi maksanut enemmän kuin se. Nekin ovat mielestäni aika rakentavia. Minun mielestäni, kun otetaan huomioon se tausta, mikä minulla on, alalla, jossa asiakaspalvelu on tärkeää. Jos hyvänlaatuista asiakaspalvelua ei kykene tarjoamaan, niin silloin kannattaa kyllä poistua tästä bisneksestä. Lentoyhtiöt ovat aika onnekkaassa asemassa Euroopassa ja suurin osa niistä hoitaa hommansa oikein hyvin. Ja siitä syystä me kaikki olemme täällä ja meidän tänne tulommekin riippuu niistä. Talvellakin päästään liikkeelle huonossa liikenneolosuhteissa. Itävallan kysymys, Keith, edustaja Lichtenberger taisi sanoa jotain näistä luvuista, vai mikä? Hänhän on itävaltalainen, eikö ole? No, en ole koskaan kuullutkaan siitä, mutta katsotaan nyt sitä. En ole varma, oliko kyseessä Eeva vai... Mutta tarvittiin mainita Itävalta. Ja sitten muutama kohta, jos sopii. Sanon, että me haluaisimme pitäytyä tästä 5, 9, 12 tunnin järjestelmästä. Sillä saattaa olla kielteisiä vaikeuksia Tämä on 12 tuntia saattaa aiheuttaa tietysti tiettyjä ongelmia, mitä komissio on ehdottanut. Sitten täytyy katsoa niitä vaikutuksia, joita tällä on, jos asia hyväksytään. Ja jos kaikki valitsevat alueellisen lentokentän, mutta ei siitä kannata sitten valittaa, koska sillä saattaa olla tällaiset seuraukset, että asia täytyy käsitellä järkevällä tavalla. No se, että komissiolla on sitten delegoiden säännösten käsittelyoikeus, niin me olemme esittäneet tästä muutaman kollegan kanssa ähm, näkemyksemme, että sen tulisi soveltua vain erityisolosuhteisiin, mikä on tietysti myös monimutkaista. Keithin ottama kysymys, joka liittyy tuomioistuimeen, oli tietysti myös esillä. Ja siitä, mikä olisi tällainen erityinen olosuhde. En ole mitään vastausta siihen saanut. Kysymys on hyvin monimutkainen, mutta tällä eh, elinkeinoalalla on pyritty mm, aikaiseksi sellainen luettelo, joka voisi toimia tässä pohjana. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla se hyväksytään myös kansainvälisesti katsoen. Olen aika luottavainen sen suhteen, että, suhteen, että eh, tällainen luettelo voidaan keksiä. Yleisesti ottaen kyseessä on hyvin monimutkainen asia, satoja tarkistuksia, ja kaiken kaikkiaan katsomme sitä, millä tavalla asia vielä eteenpäin yhdessä esittelijän kanssa. Olen varma, että voimme saada aikaiseksi jotain kompromisseja, mutta minusta meidän täytyy säilyttää mm, tietysti ei ole helppo miellyttää kaikkia. Täytyy katsoa sitä, missä sitten loppujen lopuksi ollaan. Meidän täytyy ottaa huomioon äh, äänestäjämme ja koko tämän elinkeinoelämän ympärillä pyörivä äh, toiminta, joten päättäisin tähän ja kiittäisin esittelijää myös työstä. For the socialist. Oui, merci, euh, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti Bernadette ei ole täällä. Toimin hänen sijaisena tänään. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen loistavasta työstään. Tarkistuksia on tosiaan tullut valtava määrä ja se osoittaa sen, kuinka tärkeästä kysymyksestä on kyse. Ensinnäkin on tietysti yritetty pyrkimään tarkistuksi, on yritetty pyrkiä tasapainoon matkustajien ja lentoyhtiöiden välillä näissä tarkistuksissa. Kaipaisimme lisää selvyyttä noihin poikkeusolosuhteisiin, samoin noihin matkatavarakysymyksiin. Sitten pitäisi vielä saada lisää selvyyttä siihen, että entä jos lentoyhtiö suoraan ei toimi tämän lainsäädännön alaisena, onko matkustaja tässä tapauksessa huonommassa asemassa. Sitten no-show-asiasta, siitä kaipaisimme myös lisäselvyyttä. Bernadette äh, ehdotti mm, monikuponkijärjestelmää tähän äh, ratkaisuksi. Sitten puhuttiin siitä kolmesta tunnista. Sitä meidän mielestämme ei voida noudattaa, se on mahdotonta sillä kilometrimäärällä. Jos puhutaan 250 kilometristä viiva tuhannesta kilometristä, se on liian iso etäisyysväli. Totta kai voidaan keskustella noista aikaväleistä, vaikka kuinka paljon, mutta kaikkein tärkeintä on päästä johonkin fiksuun ratkaisuun, jota voidaan oikeasti noudattaa käytännössä. Sitten kolmesta ensimmäisestä yöstä, jotka ovat tietenkin kaikkein tärkeimmät eh, ja todennäköisimmät ongelma-ajankohdat. Mm, voidaan puhua vaikka 80 euron korvauksesta per yö. Ja puhutaan nimenomaan kahdesta tai kolmesta ensimmäisestä yöstä. Sitten korvausvaatimusten määräajoista. Niistäkin täytyy säätää kuusi kuukautta eikä kolme kuukautta määräajaksi. Asetuksessa lukee kolme ja meidän mielestämme siinä pitäisi lukea kuusi, jotta aikaa annettaisiin enemmän varjoesittelijämme pyytää komissiolta lisätietoja ähm, kansallisten järjestöjen tiedoista tehokkuuteen liittyen. Kiitos. Thank you, Mr. De Grandes. Kiitoksia. Mr. De Grandes. Kiitos, puheenjohtaja. Matkustajien oikeuksia, oikeuksia on parlamentissa käsitelty jo pitkään. Ja todella on tuotu esiin useita kysymyksiä, joihin pitäisi puuttua. Komissio on myös tehnyt laajakantoisia aloitteita, jotka on otettava huomioon. Ja tässä esittelijä todella on myös toiminut erittäin hienosti. Tähän työhön liittyy useita tarkistuksia, mutta uskon, että on tärkeää valiokunnalle se, että tässä korostetaan juuri matkustajien oikeuksia, ei lentoyhtiöitä. Tässä esittelijä pyrkii löytämään tasapainon näiden kahden välillä mutta mielestäni täytyy kuitenkin korostaa ennen kaikkea matkustajien oikeuksia. Usein yritystoiminnassa tehdään niin, että korostetaan ainoastaan omistajien oikeuksia, ei kuluttajien tai asiakkaiden, mutta meidän täytyy taata juuri kuluttajien oikeudet. Tämä mietintö on oikein hyvä. Me tuemme sitä. Olemme jättäneet kaksi tarkistusta. Ne noudattelevat tätä henkeä ja varmasti myös muita ehdotuksia, joita kollegat jättävät. 537 tarkistus siitä, miten on annettava lentoyhtiöiden toimista tietoa, esimerkiksi käsimatkatavaroista ja siitä, että käsimatkatavaroiden lisäksi voi ottaa esimerkiksi lentokenttäostokset. Tässä tuomme esittelijä. Ja Gibraltar, siihen minun on viitattava. Foster on erittäin elegantti edustaja. Meillä on tässä Espanjan ja yhdistyneen kuningaskunnan välinen tunnettu pattitilanne. Olisi hyvä, että pystyttäisiin välttymään tämän alan ristiriidoilta tässä asiassa. Kuitenkin viitan vanhan sopimukseen, joka käsittelee Gibraltarin lentokenttää. Tässä myös meillä on Gordovan sopimus, myönnytys Espanjan hallitukselta hiljattain. Foster jättää tässä asiantuntijoiden käsiin tämän asian puimisen. Meidän pitää löytää tähän ratkaisu mutta tämä on asia, jossa me todella toimimme painokkaasti. Totta kai ystävien on käytävä vuoropuhelua. Meillä on erinomaiset suhteet keskenämme näiden kahden maan välillä ja varmasti pystymme välttämään ristiriitaiset tilanteet. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe kiinnostaa meitä kaikkia kovastikin, koska kaikki lennämme. Meillä on omat kokemuksemme ja henkilökohtaiset mustat listamme, näin varmasti voidaan sanoa. Varmasti kaikilla meillä on Brysselinkin lennoilta kielteisiä kokemuksia. Matkustajien oikeudet ovat tärkeitä, se on varmaa. Tässä haluan kiittää George Bachia. Hän on joiltakin osin parantanut komission ehdotukseen verrattuna matkustajien oikeuksia. En ole hänen kanssaan kaikesta yhtä, yhtä mieltä, mutta on tärkeää, että hän on tällä tavoin ottanut kuluttajien oikeudet paremmin kaiken keskiöön, koska tilanne ei ole ollut tyydyttävä. Itsellänikin on ollut kaksikin tilannetta, jos on ollut hyvin hankalaa saada omia oikeuksiani toteutumaan – eikä ratkaisu ollut mitenkään täysin tyydyttävä. Eri lentoyhtiöt toimivat tietysti eri tavoin. Totta kai on tärkeää löytää lentoyhtiöiden taloudellisuuden ja muun välillä tasapaino. Siis kyllähän kuluttajatkin tarvitsevat oikeuksiaan. Eli Mielestäni komission ehdotuksessa tätä tasapainoa ei ollut ja joiltakin osin Bachin ehdotus on matkustajien oikeuksien osalta parempi. Esimerkiksi se, että pitää olla jokin taho, jonka puoleen matkustajat voivat lentokentillä kääntyä. Eli pelkkä tiedottaminen ei riitä. Joillakin kentillä tämä toimii, toisilla taas ei. Ja sitten vielä lopuksi toteaisin, että jos lento on peruttu tai se on kovasti myöhässä, korvauksen pitää vastata maksettuja kuluja. Ei voi olla niin, että esimerkiksi halpalentoyhtiön menetetystä lipusta vaadittaisiin moninkertaisia korvauksia. Kraama. Kraama. Niin, meillä on kaikilla kokemuksia lentoyhtiöistä. Esimerkiksi sellaisia, että on lentokoneita, joilla kukaan ei lennä. Tämä ei ole mitenkään kannattava. Usein esimerkiksi matkatavaroita joutuu odottamaan tuntikausia. Se meitä todella ärsyttää. Mutta usein lentoyhtiöt käärivät tuottoja matkustajien kustannuksella. Esimerkiksi Berliinissä lento peruttiin iltapäivällä ja minun piti ottaa iltalento, mutta en saanut kuitenkaan oikeanlaisia korvauksia. Ja esimerkiksi viime torstaina ensin Baselista Belgradiin maksoin tästä 50-60 euroa. Halpaa oli mutta matkalaukusta maksoin 60 euroa. Tämähän on hullua. Minun on saatava varausvaiheessa tietää, mikä maksaa mitäkin. Kyllä matkatavaroiden pitää sisältyä hintaan. Tämä on mahdotonta tällainen kommentti mikrofonin ulkopuolelta. Ja se, mitä en ymmärrä, se, mitä eu tuomioistuin sanoi, eli että kolmen tunnin jälkeen saa korvauksia. No, rautateiden osalta korvauksia annetaan tunnin jälkeen. Ja kaikki sanovat, että toimijoita pitää kohdella samalla tavoin. Miksi te olette antaneet tämänlaisen säännöksen, jonka olette antaneet? Lentoyhtiöt eivät ole suostuneet toimimaan tämän mukaan vuosikausin. Eli en ymmärrä teidän ehdotustanne lainkaan. Miksi te että on meidän tässä luoda reiluja toimintamahdollisuuksia. Sitten tämä 5, 9 ja 12 tuntia. No hienoa. Jos olen junalla matkalla näin pitkään, saan jo kahden tunnin myöhästymisen jälkeen täyden korvauksen matkalipusta. Niin miksi tässä lento, lentoyhtiöiden osalta toimitaan eri tavoin? Jos lennän vaikka Los Angeles, niin tulen 11 tuntia myöhässä, mutta en saa oikeudenmukaista korvausta. Tähän on puututtava. Sitten tämä menoja paluulento olen maksanut kummastakin, eli vaikka en olisikaan ensimmäisellä lennolla mukana, minun on saatava käyttää paluulentoa. Sitten nämä poikkeusolosuhteet. Näissäkin tapauksissa on saatava korvauksia. Esimerkiksi tulivuoren purkaus. No ei tätä nyt tapahdu kuin kerran 60 vuodessa, Oliko tämä nyt sitten poikkeuksellinen tilanne? Tässä kuitenkin säännöt ovat täysin hullut ja tämä ei käy. Bashing. Siinä usein lentoyhtiöt maksavat. Haluamme, että tässä toimitaan myös samalla tavoin kuin rautateiden osalta. Tässä meillä on esimerkki Suomesta sanotaan, että talvi on ongelma. No, miten niin? Meillähän on viisi kuukautta vuodessa lunta. Kyllä meillä silti lennot toimivat. Voin sanoa teille, että on todella harvoja Euroopan maita, jotka voivat sanoa, että talvella ei koskaan sada. Eli tämä pitää todella myös ottaa huomioon. Sitten nämä soittimet. Itse olen opiskellut musiikkia. Joku soittaa ehkä pikkolohuilua, toiset kontrabassoa tai selloa. Hienoa. Brian on urheillut paljon ja tiedätte, että minulle polkupyöräkin on tärkeää. Yhdeksänkymmentä prosenttia lentoyhtiöistä ottavat nämä mukaan lennoille – Tämä, tämä pitää ottaa mukaan tähän. Jos vielä viittaus polkupyörä saataisiin mukaan, tämä olisi oikein, oikea piste iin päällä. Minä todella pidän tästä tekstistä. Kiitos. Mr. Bradburn. Mr. Bradburn. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei vaan pohtimaan sitä, että kun edustaja Kramer tässä kertoo meille, kuinka paljon kaikki maksoi, että että miten paljon polkupyörän kuljettaminen sitten maksaa. No tämä on nyt vain sivuhuomautuksena, mutta haluaisin ottaa esille muutama oman tarkistukseni. Ensinnäkin moni niistä ovat suora käännös äh, Taylorin omaloitteista lausunnosta, jota edellisellä kierroksella tuettiin. Se koskee varsinkin vammaisia ja niitä, jotka eivät pääse liikkumaan hyvin, joilla on myös lääketieteellisiä tarpeita. Muistan, että, että alustassa keskustelussa esitin myös muutaman kommentin siitä, että meidän täytyy vahvistaa kansallisia äh, viranomaisia, toimeenpanovia viranomaisia. Sillä tässä suhteessa meillä on ollut ongelmia, kun on pyritty täytäntöön panemaan – näitä korvausvaatimuksia. En usko, että kansallisesti meillä on riittävän vahvoja elimiä, jotka voivat toimia. Meidän täytyy siis siitä syystä niitä vahvistaa. Haluaisin myös kiittää edustaja Bachia tästä mietinnöstä ja siitä, että otat esille tarpeen saada aikaiseksi juridista selvyyttä näistä erityisolosuhteista. Ja olen edustaja Fosterin kanssa samaa mieltä, että ei tätä luetteloa pidä komissiolle antaa delegoitujen säännösten muodossa. Se ei ole oikea tapa mennä eteenpäin. Mutta se, mitä ehdottomasti tarvitaan lainsäädännössä, on juridinen selvyys näissä kysymyksissä, joten äh, jotta nämä asiat ovat selviä matkustajille niin, että matkustaja tietää milloin hän voi toimia, milloin ei. Meillä on muutama muu kohta, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin korvaus silloin, kun äh, lentokone vasta odottelee kiitoradalla. Tässä on tiettyjä turvallisuuskysymyksiä, jos sellaisia on, tai turvallisuusuhkia, niin voi olla ma- äh, mahdotonta silloin poistua sieltä lentokoneesta. Mutta eiköhän tuollainen kuuden tunnin istumisaika ole ihan riittävä. No yleisesti sitten viivästyksistä. Minusta ei ole kohtuutonta, että myös lyhyillä matkoilla maksetaan korvauksia jo kolmen tunnin kuluttua. Se itse asiassa oli parlamentin kanta aiemmin tässä kysymyksessä. Ja tarkistukseni tavoitteena on palauttaa tuo kanta, sillä varsinkin lyhyillä matkoilla, kun useimmat lennot Euroopan unionissa ovat puolentoista kahden tunnin mittaisia, niin kolmen tunnin viivästys ei ole mikään kohtuuton raja korvausten maksamiselle. Tässä on muutama kohta siis näistä minun esittämieni tarkistusten taustoista. Kiitoksia ja seuraava puhuja. Kiitos tuosta Kramerin matkatavarakommentista. Äh, minulla on aina ollut hyvin kevyet matkatavarat. Ja sinänsä minulle tämä sopii ihan hyvin tämä, mitä Kramer ehdotti. Taylor puhui tuossa aikaisemmin siitä, että on erittäin tärkeää, että meillä on tasapaino asiakkaiden ja lentoyhtiöiden tarpeiden ja oikeuksien välillä. Näin on ehdottomasti, mutta missä se tasapaino kulkee? Meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, että emme mene liian pitkälle tässä säätelyssä, jolloin tilanne saattaisi olla se, että myöhästyminen tulee kalliimmaksi kuin peruminen kokonaan lentoyhtiön puolelta. Varsinkin jos on kyseessä sellaisista yhteyksistä, joita on vain yksi tai kaksi päivässä, täytyy olla erittäin varovaisia näiden suhteen. Sitten jos puhutaan näistä lyhyistä ja pitkistä matkoista, kolme tuntia on mielestäni sopiva aikaväli. Tällä hetkellä Euroopassa tehdään paljon liikematkoja yhden päivän sisällä. Jos myöhästyy viisi tuntia, niin koko liikematka menee ihan harakoille, eihän ole enää mitään järkeä lähteä koko matkalle jos myöhästyy viisi tuntia, niin kokoukset ovat jo tulleet ja menneet, eikä silloin kannata enää tulla samana päivänä takaisin kotiin. Senpä takia mielestäni lyhyillä lennoilla kolme tuntia on sopiva maksimi. Sitten jos puhutaan pidemmistä matkoista, niin eihän kolme tuntia ole mikään este, jos on toiselle puolelle maapalloa tosiaan lähdössä on mahdollista noilla pitkillä matkoilla, että myöhästyy useita tunteja, jopa puoli päivää, varsinkin jos tulee näitä välilaskuja. Ja sitten mitä tulee näihin liityntälentoihin, niiden suhteen on oltava hyvin varovaisia. Totta kai minulta löytyy sympatiaa liityntälennoilta myöhästyjille. Itsekin olen ollut sellaisissa tilanteissa. Monissa tapauksissa kyse on lyhyestä lennosta, josta hypätään sitten pitkälle lennolle jonkun alueellisen lentokeskuksen kautta. Jos kaikki vastuu menee lyhyen matkan äh, lentoyhtiön niskoille, niin silloin me loppujen lopuksi kannustamme äh, halpalentoyhtiöitä ja molemmat lennot täytyy ostaa omalla riskillä. Eihän, siis, jos ajatellaan, että toinen lento, se pidempi lento maksaa vaikka 1500 euroa ja ensimmäinen maksaa 50 euroa, niin täytyy pohtia, miten ne vastuut saadaan jaettua järkevästi. Sitten toinen vaikea kysymys, Ryanairkin on tajunnut tämän asian ja pyrkii tekemään jotain muutoksia. Duty-free-rajoitukset täytyy olla asiakkaiden tiedossa, niitä ei voida ilmaista vain pienellä brändillä jossain sopimuksen alalaidassa, vaan ne täytyy ilmaista hyvin selkeästi. Eihän sen niin voi mennä, että ostaa yhdet pullot ensimmäisen lennon Äh, yhteydessä ja sitten niitä ei saa vietyä enää seuraavalle lennolle. Ja sitten brand-bornin kommentista, joka liittyi vammaisiin. Mielestäni on järjetöntä, että äh, saattajan tulisi maksaa lentokenttäverot saattamistapauksissa – ja sitten olen samaa mieltä siitä soitin asiasta. matter for the national governments. Not... Niin, lentokenttämaksut ovat kansallisten hallitusten hoidettava kysymys, ei EUn. Ja, <clears throat> Maja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen IMKON esittelijä. Me vastaamme sisämarkkinoista ja kuluttaja-asioista, kuluttajan suojasta ja siksi olen katsonut tämän mietinnön kuluttajansuojakysymystä. Tässä on nyt 297 tarkistusta, yhdeksän kompromisseja. Huomenna äänestämme tästä. Ja totta kai toivon, että teidän valiokuntanne, valiokuntanne vastuvaliokuntana todella ottaa kuluttajakysymykset huomioon. Sitten jotakin meille tärkeitä kysymyksiä. Ensinnäkin se, että lentoyhtiöiden argumentit siitä, että no emme lennä sinne, vaan perumme lennon, niin tällaisia argumentteja ei sallita keskustelussa lainkaan. Kyseessä on sopimusrikkomus. Tällaista kuitenkin nähdään jatkuvasti, kun kyseessä on esimerkiksi no-show-tilanne mutta tästä meidän on mielestäni päästävä yhteisymmärrykseen. Kompromissi yksi. Poikkeusolosuhteet. Erityisesti liitteessä oleva luettelo on muotoiltava selkeästi. Siksi meidän on sanottava, että yksi liitteessä olevat poikkeus tai olosuhteet ovat aina sellaisia, poikkeustilanteita, joista, jotka voi saada anteeksi ja toisessa taas ei. Ei lentoyhtiö voi olla vastuussa itse kaikesta. Puhun siitä, että lentokoneelle tapahtuu maissa jotakin, jolle se ei sitten mitään voi, mutta myöskään lento matkustaja ei voi sille mitään. Lentoyhtiö voi hakea maapalveluilta sitten palveluksia ja korvauksia. Tässä kuitenkin täytyy katsoa, lankeavatko vaatimukset lentoyhtiöille vai matkustajille. Ja siksi ehdotamme konkreettista luetteloa, ei kuitenkaan tyhjentävää sellaista. Eli ehdotamme sellaista, että me laadimme luettelon jota komissio sitten delegoidun säädöksin voi täydentää tapauksessa, jota me emme ole ennakoineet. Kuitenkaan komissio ei voi peruuttaa laadittua luetteloa näistä anteeksi annettavista tai antamattomista olosuhteista. Ja sitten jos lentomatkustaja ottaa joko yksinkertaisen lennon, jo sillä voi olla yksi, kaksi tai kolme osaa, hän sen varaa ja maksaa, niin hän saa itse päättää, kuinka monta lentoa näistä hän käyttää. Hän on itse maksanut lennon ja näin lentoyhtiöt tämän myös laskevat. Jos lentomatkustaja on mukana, tilanne on selkeä, mutta vaikka hän ei olisikaan lennolla, niin mitä tänä sitten muuttaisi? No ehkä puoli litraa kerosiinia säästyy, mutta mitään muuta siinä ei ehkä tapahdu. Siksi olemme laatineet tällaisen tarkistuksen. Ja sitten myöhästyminen kiitoradalla. radalla kahden tunnin jälkeen matkustajan olisi päästävä pois koneesta. Voisi kuitenkin käydä niin, että lentokone pääsisikin sitten 10 minuutin päästä lähtemään. Eli siksi tähän annettaisiin tällainen puolen tunnin vaihtuva ajanjakso siitä, että Pilotti saa päättää, lentäjä voi päättää siitä, mitä matkustajat tekevät, eli pysytäänkö koneessa ja kitradalla vai ei. Lentäjähän tekee päätöksiä matkustajien elämästä, eli hänen pitäisi päättää, milloin lentokone lähtee vai milloin ei. Sitten nämä majoituskorvaukset ja käsimatkatavarat. Tämän kaiken pitää olla jo alusta pitäen selvillä varauksen alkuvaiheessa. Eli lennon aluksi pitää olla selvillä selkeä sitova summa. Ei voi olla niin, että jos myöhemmin sanotaan, että haluatte maksaa kortilla, niin sitten maksatte 30 euroa lisää. Tällaiset asiat pitää sulkea pois. Sitten lentokenttäostokset, niiden pitää päästä mukaan. No huomenna äänestämme ja silloin näemme, oletteko ottaneet IMKon näkemykset kylliksi huomioon. Sitten Gibraltar-kysymys, siihenkin olemme ottaneet kantaa. Molemmat maat, Iso-Britannia ja Espanja ovat EUn jäsenvaltioita, joten ei ole väliä sillä, kenellä on suurempi sanavalta asioissa. Eli kyseessä on EUn sisäiset lennot, lennot, miksi tässä pitäisi olla tällainen poikkeus. Ja siksi ehdotamme, että sopimuksia tulkittaisiin nykyvalossa – Mitä tuli näihin myöhästymisaikoihin, kolme ja viisi tuntia riittäisi. Turha tätä on tehdä liian monimutkaiseksi. Mielestäni tämä on hyvä mietintö, koska olemme alusta lähtien tehneet läheistä yhteistyötä teidän esittelijänne kanssa. Ja olemme todella monissa kysymyksissä hyvin lähellä toisiamme. Kohta käsitellään matkapaketteja. Tässä toimimme toisinpäin. Roolit vaihtuvat, mutta päällykkäisyyksiä on. Ja tuossakin asiassa toiminnon esittelijänä odotan jo tuotakin yhteistyötä. Edustaja Sani Luova. Kiitos, puheenjohtaja. Jostain syystä en päässyt puhujien listalle, mutta kiitos, että sain kuitenkin puheenvuoron. Haluaisin kiittää Bahia loistavasta työstä. En halua tässä toistaa kaikkea, mitä on jo sanottu. Haluaisin keskittyä kahteen tarkistukseen, jotka olen mm, laittanut eteenpäin, tai sitten kollegani ovat laittaneet eteenpäin. Kyse on 219 ja kahdesta lipuista. Haluaisin poistaa tästä kaiken mahdollisen hintasyrjinnän lentoyhtiön puolelta äh, sen perusteella, mistä maasta matkustaja lentää. Hinnan pitäisi olla sama, osti liput sitten Tsekin tasavallasta tai Belgiasta – Sama lippu, sama hinta. Mikäli näin ei tehdä, se, on, se ei ole kovin läpinäkyvää ja tätä me emme voi hyväksyä. Se ei ole meidän mielestämme oikeudenmukausta matkustajia kohtaan, eikä siitä ole mitään hyötyä sisämarkkinoille. Sitten toinen tarkistus, johon haluaisin viitata, on 447. Tämä on herra Simpsonin kanssa toimitettu tarkistus liittyy artiklaan 14 matkustajien tiedottamiseen siihen vaatimukseen, että lentoyhtiön täytyy tiedottaa matkustajia siitä, kehen ottaa yhteyttä, jos tarvitsee lisätietoja tai apua hätätilanteessa. Tämä on erittäin tärkeää tietoa. Tiedon tulisi olla hyvin selvää helposti saatavissa. Sen pitäisi olla sekä lentolipuissa että maihin nousukortissa. Äh, useinhan näissä lipuissa mainitaan paljon matkustajien velvollisuuksia, mutta matkustajille ei kerrota tarpeeksi heidän oikeuksistaan, joten pyytäisin tässä tukea. Kiitos. Kiitos, voin puhua nyt omasta puolestani, hyvät kollegat. Aloitan soittimista. Aloitetaan kevyestä puolesta. Kerran en saanut ottaa kritekki-mailaani mukaan lennolle, koska minulle sanottiin, että se oli vaarallinen ase. Ja on tietenkin selvää, että useimmat näistä ihmisistä eivät ole koskaan nähneet minua krikettikentällä. Joka tapauksessa sitä ei saanut ottaa mukaan lennolle, koska sitä pidettiin vaarallisena aseena. Sitten force majeureista. Mielestäni koko tämä kiista kulminoituu tähän asiaan. Tässä lainsäädännössä on kyse matkustajien oikeuksista eikä lentoyhtiön oikeuksista. Olen käynyt läpi tarkistuksia ja olen huolissani siitä, että jos yritämme saada aikaan kompromissin force majeure-kohdasta, niin loppujen lopuksi saatamme päätyä luomaan yhä enemmän porsaanreikiä force majeurein suhteen kuin mitä tällä hetkellä on. Mielestäni meidän täytyy säännellä force majeure-kohta erittäin tarkasti. Haluan myös mahdollisimman lyhyen listan force majeure tapauksista. En halua edetä komission listalla, sehän on siellä nettisivuilla jo olemassa ja lentoyhtiöt pitävät sitä jo jonkinlaisena lakina, jonka mukaan voidaan edetä. Sitten Taylorille kommentti Euroopan tuomioistuimen määritelmään liittyen. Me olemme käyttäneet tätä määritelmää, mutta lentoyhtiöt eivät ole käyttäneet sitä ollenkaan, koska he ovat vain tukeutuneet force majeure-kohtiin siinä, kun eivät ole suostuneet maksamaan matkustajille korvauksia. Komissio on keksinyt jo tarpeeksi pahan listan ilman delegoituja säädöksiä. Ja nyt muistuttaisin teitä kaikkia jäseniä siitä, että tässä aivan hiljattain muutama viikko sitten te kaikki hälisitte komission delegoiduista säädöksistä lentoaikoihin liittyen. Minä en suostuisi tässä kohdassa delegoituihin säädöksiin missään nimessä, koska siitä on tullut vain iso sotku aikaisemmin. Ja tässä ollaan nyt menossa liikaa lentoyhtiöiden suuntaan. Mielestäni meidän ei pitäisi puoltaa delegoituja säädöksiä. Sitten kommentti äh, vammaisten matkustamiseen. Tämä on erittäin tärkeä asia, joka usein unohdetaan, kun keskitytään puhumaan korvauksista. Nyt pitäisi keskittyä siihen, että ihmisillä täytyy olla oikeus liikkuvuuteen, oikeus lentää. Tämä lainsäädäntö on ollut siinä suhteessa aivan järkyttävä katastrofi. Täytäntöönpano elimet ovat epäonnistuneet surkeasti tähän mennessä. Sitten Sinalova mainitsi matkustajien oikeudet, niistä tiedottamisen oikeudet pitäisi olla – e-matkalipuissa tulostettuina. Jos niitä katsoo tällä hetkellä, näin ei ole. Jotkut meistä, jotka ovat tarpeeksi vanhoja muistamaan niitä kiltäviä kirjoja, joita me aina ennen saimme matkustaessamme. Ja nyt e-matkalipuissa on vain pitkä lista siitä, että miten on päästy sen matkalipun hintaan, mutta ei mitään mainintaa matkustajien oikeuksista. Olen vakaasti sitä mieltä, että korvauksen tulisi pohjautua siihen, millainen häiriö matkustajalle on aiheutunut. Sen ei pitäisi perustua matkalipun hintaan. Eihän sitä tiedä, mistä tilanteesta on kyse, jos on vaikka matkustanut 50 lipuilla halpalentoyhtiöllä äitinsä hautajaisiin. Se voi olla yksi tilanne. Olen sitä mieltä, että korvauksen tulisi perustua tiettyyn summaan, referenssisummaan. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä mainita, että kun olin opettaja, minulta kysyttiin, että miten opettamista voitaisiin parantaa. Ja sitten <laughs> minä vastasin siihen, että no sillä tavalla, että ei lapsia ei olisi mitenkään mukana. Ja nyt jos kysyttäisiin lentoyhtiöiltä mm, tämä samantyyppinen kysymys, miten lentoyhtiöiden toimintaa voitaisiin parantaa, niin he varmaan vastaisivat, että pitäisi poistaa matkustajat. Ja toistan jälleen kerran, kyse on nimenomaan matkustajien oikeuksista, ei lentoyhtiöiden oikeuksista tässä tapauksessa ja suuri huolenaiheeni tässä on se, että te pehmenette lentoyhtiöiden suuntaan ja sitten kun ollaan kompromisseissa, niin me olemmekin onnistuneet luomaan enemmän porsaanreikiä kuin alkuasetelmissa oli. Meidän täytyy pysyä vahvana. Karamitsos, toivottavasti ette tarjoa meille uutta listaa. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, thank you for your... Uh, niin, kiitoksia kovasti, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette niin vakaumuksellisesti tätä asiaa vietynyt eteenpäin. Kiitoksia myös hyvästä mietinnöstä ja miltei 500 tarkistuksista, ei jäsenet ovat esittäneet, joka osoittaa, että miten kiinnostava tämä asia on. Kaikkihan olemme matkustajia. Eli on totta, että useat tarkistukset on esitetty, pyrkivät selventämään matkustajien oikeuksia ja lisäämään juridista tai oikeusvarmuutta. Kuitenkin jos niitä katsotaan nyt huolella, niin olemme huolissamme siitä, että jotkut niistä poikkeavat niistä tavoitteista, jotka meillä ovat, eli että me pyrimme parantamaan matkustajoikeuksien täytäntöönpanoa. Samalla myös varmistamaan, ja tässä ehkä sitten vähän tämän hyvän tasapainon matkustajan oikeuksien ja sen välillä, mikä tämän suojeluun taloudellinen vaikutus on. Ja sitten myöskin, joka vaikuttaisi epäsuorasti matkustajien, jos nimittäin lentoyhtiö menee konkurssiin ja sitten vain äh, nämä halpalentoyhtiöt tai kolmansien maiden lentoyhtiöt toimivat, mm, jotka eivät ollenkaan täytäntöönpanekaan koko oikeuksia, niin silloin tietysti ollaan taas samassa lopputuloksessa. Mainit viisi kohta kautta esille useimpien jäsenien suulla. Ensinnäkin korvauksen Viivästyminen kolme tuntia useassa tapauksessa on aivan riittämätön aika. Ja tämä saattaa johtaa lisäperotuksen. Olemme nähneet sen. Ja sitten, jos lentoyhtiö joutuu joka tapauksessa maksamaan korvauksia, niin usein sille on kiinnostavampaa peruuttaa koko lento ja silloin ohjata nämä matkustajat muualle. No kuka siitä kärsii matkustajat tietenkin sillä lennon peruuttaminen on varmasti pahempi kuin viivästyminen. Ja sitten olemme riippuvaisia siitä, että onko muita lentoja, onko niillä paikkoja. Siitä syystä ehdotamme korkeampia kynnyksiä, jotka antavat lentoyhtiöille kohtuullisen ajan ö, toimia. Toiseksi sitten korvauksen määrä. Komission mielestä ei ole mitään syytä muuttaa korvausten määrää tai liittää niitä lipun hintaan. Kuten tuomioistuin on todennut, tämä asetus kompensoi tuota ajan menetystä standardoidulla tavalla. Se ei liity lipun hintaan. Kolmanneksi, monet jäsenet mainitsivat nämä poikkeukselliset olosuhteet, ja mielestäni se, mitä olemme ehdottaneet, on yhdenmukaista tuomioistuimen oikeustapauskäytännön kanssa. Uskomme, että monet ehdotuista ehdotuksista poikkeavat Valentine päätöksestä. Ja lentoyhtiöllä ei ole mitään vaikutusvaltaa. Esimerkiksi komissio on sitä mieltä, että säännöllisten huoltojen aikana ilmenevät ongelmat eivät ole poikkeuksellisia tilanteita. Silloin kun tällainen huolto on tehty oikein, niin tekniset ongelmat voivat olla ennalta arvattavissa, eikä niiden tulisi ottaa korvauksen. Meidän tulisi myös ottaa huomioon se, että kaupallista painostusta käytetään lentoyhtiöihin ja lentäjiin silloin, kun täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä lentoturvallisuudesta. Neljänneksi tämä uudelleen tämä Tämän tyyppinen oikeus on uusi ja se ei ole olemassa tämänhetkisen asetuksen nojalla. Säännösten mukaan lento on edelleen käynnissä. Eli voidaan olla tilanteessa, jossa matkustajat joudutaan reittämään uudelleen ja yritys edelleen hoitaa lennon. Ja se aiheuttaa valtavat kustannukset molemmissa tapauksissa. Meidän täytyy siitä syystä huolella katsoa sitä, millä tavalla tähän ongelmaan halutaan pureutua. Lopuksi. Tämä mainittiin myös aiemmassa omalla tässä mietinnössä. Se, että millä tavalla hoidetaan matkustajien tilanne poikkeuksellisissa tilanteissa. Jotkut jäsenistä haluavat poistaa tämän kuluttajaystävällisen majoitustavan ja muut kuljetusmuodot sitten ja lentoyhtiön rajallinen vastuu tilanteessa, joka ei ole sen vastuulla, on olemassa. Se ei myöskään ole olemassa millään muulla taloudellisen toiminnan alalla. Eli tällä olisi suora kielteinen vaikutus matkustajiin. En halua viitata tähän suoraan. Joissakin jäsenvaltioissa on kolme ja loppujen lopuksi niitä on sitten yksi, koska kaikki muut ovat menneet konkurssiin. Silloinhan tietysti matkustaja maksaa valtavasti, kun haluaa mennä omaan maahan. Minä maksan esimerkiksi paljon enemmän kuin 4-5 vuotta sitten. Se täytyy pitää mielessä. Ja siinä tapauksessa olen sitä samaa mieltä sitä, että vammaiset ja ne, jotka eivät kykene liikkumaan hyvin, joutuu, heidän pitää aina saada erityiskohtelu. Siinä varmaan olemme samaa mieltä. Nämä viisi kohtaa siis ovat ne, jotka haluan esittää ja näihin kommentteihin Toivon, että lopputuloksena saadaan parempi teksti, eikä, eikä huonompi, kuten puheenjohtajakin täällä pelkäsi. Jos katsotaan näiden poikkeuksellisten olosuhteiden luettelointia, niin sitä ei saada mitään kattavaa, mutta jos sitä ei tehdä, niin sitten, jos ei haluta delegoitua säädöksiä, niin mitä sitä tehdään? Asiat täytyy pohtia. Täytyy katsoa sitä, onko tämä paras tapa edetä. Kiitoksia. Thank you. I'm trying hard not to abuse my position as chairman of the committee. Yritän olla tässä väärinkäyttämättä asemaani puheenjohtajana. Eh, ich danke allen. Kiitos Brian. Kiitos kaikille kollegoille heidän selvennyksistään ja kokemuksistaan ja kaikista niistä kommentoista, joita he ovat jättäneet kirjallisesti ja myös täällä nyt suullisesti. Kiitän myös komissiota. On aina tärkeää kuulla komissiota ja vastaanottaa heidän perustelunsa vielä kerran. Olennaisilta osin olemme oikeastaan yhtä mieltä, eli oikeudet ovat olemassa, mutta tällä hetkellä niitä ei määritellä selkeästi Eli selkeyden osalta olemme todella yhtä mieltä. Useat kollegat mainitsivat, että pyrin vahvistamaan oikeuksia. No, ei nyt välttämättä näin, vaan niin, että olemassa olevat ajankohtaiset säännöt, jotka liittyvät oikeuksiin, ne on selkeämmin määriteltävä. Ja komission ehdotukseen verrattuna oikeudet tietenkin vahvistuvat, koska vaikka komissio puhuu tasapainon löytämisestä, niin komissio mielestäni tukee liikaa lentoyhtiöitä. Sitten delegoidut säädökset. Tässä noudattelen puheenjohtajamme linjaa. Useimmat kollegat sanoivat, että meidän pitäisi pyrkiä laatimaan selkeä luettelo ja sitten mahdollisesti toimia sen osalta delegoidun säädöksin. Sitten liitäntä lennot. lennot. Komissio on tehnyt ehdotuksen saapumisaikojen laskemisesta myöhästämisestä. Tämä voisi aiheuttaa pienille alueellisille toimijoille suuria ongelmia. Siksi ehdotan, että 90 minuutin myöhästyminen olisi sellainen, että siitä ei koituisi kustannuksia pienille toimijoille. Sitten lippujen hinnoista. Jotkin kollegat mainitsivat, että tässä pitäisi mm, siirtyä tiettyyn jaotteluun. Ei voi aina pyytää täyttä korvausta. Ja. Tästä syystä Tämä on ristiriidassa Montrealin yleissopimuksen sopimuksen ja muiden yleissopimusten kanssa, jossa todetaan, että korvauksen tulisi pohjautua todelliseen vahinkoon, joka on tapahtunut. Komissio sanoo, että tähän ei tulisi liittää myöskään lipun hintaa. Uskoakseni voimme löytää kompromissin, kun etsimme tällaista kynnysarvoa 5, 9 tai 12 tuntia. Ja olen pyrkinyt tekemään asioista mahdollisimman yksinkertaiset kaikille. Kolme ja viisi ovat aika hyvin toimivia lukuja, varsinkin kun otetaan huomioon, millä tavalla lentoyhtiöt toimivat. Ja yksinkertaistaminen 300-600 euroa saa aikaiseksi todella lisää yksinkertaistusta. Ja varsinkin lippujen varaamisessa sitten täytyy tätä menettelyä yksinkertaistaa, kun puhutaan lisälaukuista ja niin edelleen. Näitä säännöksiä täytyy harmonisoida. Olen luottavainen sen osalta, että pääsemme hyvin kompromisseihin, emme minkäänlaisiin löysin kompromisseihin, joita puheenjohtaja pelkäsi niin, että matkustajien oikeuksia voidaan vahvistaa ja voidaan välttää kuitenkin liiallista rasitusta lentoyhtiöille. Kun katsotaan lukuja, ei tässä nyt puhuta useasta miljoonasta matkustajasta, vain hyvin pienestä prosenttiosuudesta. Ja jos katsotaan ei-eurooppalaisia lentoyhtiöitä, niin tämä on myös imagokysymys. Eurooppalaiset lentoyhtiöt voivat mainostaa itseään näiden oikeuksien, matkustajien oikeuksienkin kautta. Uskon, että mietinnöstä tulee hyvää ja odotan innolla yhteistyötä varjen kanssa. Thank you, Mr. Bach. Kiitoksia, edustaja Bach. Ja näin tämä keskustelu on käyty loppuun. Ja kuten totesin aivan tuolla alussa, niin äh, tavoitteena on äänestää asiasta 17.12. Kiitoksia kaikille. Seuraava kohta esityslistalla koskee alueen laatumerkkiä. Agrivaliokunnan lausunto Rubiks ei ole paikalla, eikä kukaan myöskään hänen ryhmästään. Joten minäpä esittelen tämän asian Rubiksin sijaan. Pyydän hiljaisuutta. 36 tarkistusta on esitetty tähän lausuntoluonnokseen. Ja esittelijä kiittää kaikkia kollegoita hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä. 24.10. päästiin varjoesittelijän kanssa sopimukseen viidestä kompromissitarkistuksesta. Ja tämä lausunto, kuten myöskin tarkistukset, keskittyvät turismin, ää, äh, matkailun rooliin ja siihen, miten tärkeässä asemassa sen tulisi olla, kun kehitellään ää, äh, alueellisia brändejä. Esi- ää, äh, valmistelija on sitä mieltä, että Euroopan unionin rooli näiden brändien kehittämisessä on tärkeä, varsinkin jäsenvaltioiden välillä, kunhan vaihdetaan hyviä käytänteitä. Tarkistusten tavoitteena on sitten kehitellä näitä esittelijän ajatuksia ja hän tukee myös ajatusta siitä, jonka avulla vahvistetaan kumppannuussuhteita alueellisella tasolla. Hän tukee myös näkemystä siitä, että kaikki paikat, jotka liittyvät aluemerkintään, pohjautuvat olemassa olevan brändäykseen, eli elintarviketuotteisiin tai muihin olemassa olevien järjestelmien pohjalta. Hän ei vastasta uuden aloitteen aloittamista alueellisen merkinnän saralla, mutta hän on sitä mieltä, ei se ratkaisisi ongelmia, kuten esimerkiksi hankalia taloudellisia tilanteita tai äärialueilla olemista. Hän on kuitenkin pyrkinyt ottamaan huomioon mahdollisimman monta tarkistusta että näissä kompromissiehdotuksissa, joita on tuettu ryhmien enemmistön toimesta. Edustaja Dantan, EPP. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Meidän mielestämme tämä lausunto vaikuttaa hieman sekavalta, koska meidän mielestämme koko merkintä pitäisi olla oikein tarkkaan määritelty. Mm. Yleensä ajatellaan, että tämä merkki tuo jotain lisäarvoa tuotteille nimenomaan laatuun liittyen. Ja tässä täytyy huolehtia siitä, että ei synny mitään epäselvyyksiä jo olemassa olevien esimerkiksi maataloustuotemerkintöjen välillä ja näiden merkintöjen välillä. Sen takia olemme toimittaneet joitakin tarkistuksia esittelijälle. Ja me tuemme näitä kompromisseja, joita on esitetty. Kiitoksia edustaja Hienoa, että Dantan jo käytti puheenvuoron. Minäkin kiitän esittelijää. Meillä oli varjo esittelijöiden tapaaminen, joka oli oikein rakentava. Oma ryhmänikään ei aivan ollut yhtä mieltä kaikista, mitä lausunnossa oli. Ja voimme tukea Dantanin esittelemiä tarkistuksia, mitä tulee kompromisseihin meidän näkemyksemme kyllä sieltä löytyvät ja voimme niitä tukea. Ja tämän mukaisesti huomenna myös äänestämme. Thank you very much. If no other speakers... Kiitoksia, jos muita puhujia ei ole, eikä kukaan komissiosta halua käyttää puheenvuoroa, niin asiasta äänestetään taas äh, huomenna. Seuraavana uusi TENTE-ehdotuspyyntö Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston esitys. Täällä yritän itse oikea henkilöä. Odotelkaas vähän. Jatketaan sitten sen parissa. Okay, Mr. Next item, new 10T call for proposals. Mr. Onidi. No niin, ja nyt puheenvuoron sitten saa komissiosta. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä tilaisuudesta puhua teille. On muodostunut jo perin, perinne siitä, että tulemme puhumaan näistä asioista teille hyvissä ajoin. Näistä puhutaan jäsenvaltioiden kanssa myöhemmin tällä viikolla. Nyt puhutaan siis uudesta TEN-ehdotuspyynnöstä 350 miljoonaa euroa on tätä varten saatavilla 70 miljoonaa vuotuisesta työohjelmasta ja 280 monivuotisesta rahoituskehityksestä. Ja meidän mielestämme meidän tulisi keskittyä ensinnäkin siihen, mistä saadaan parhaat tulokset, ERTMS ja muut hankkeet, jotka liittyvät meriväyliin. Sitten toinen asia meidän tulisi keskittyä siihen, missä tuloksia ei ole vielä saatu tarpeeksi hyvin ja paljon, missä parantamisen varaa on enemmän, millaisia hankkeita olemme nähneet. Nämä asiat liittyvät enimmäkseen älykkäisiin liikennehankkeisiin ja innovaatioihin. Mielestämme olemme valmistelleet nämä asiat hyvin jo seuraava ohjelma kautta varten. Tässä ollaan keskitytty seuraavan ohjelmakauden ydinasioihin. Ja toivottavasti tiedotuspyynnön kanssa voidaan edetä joulukuun alussa, jotta tilanne saadaan arvioitua hyvin ennen kesää. Kiitos kysymyksiä. Nyt on siis oikea aika tehdä töitä hankkeiden kanssa, jotta ollaan aikataulussa joulukuuhun mennessä. Kiitos Onidi. Nyt lähestymme esityslistan loppua. Kiitos siitä, että olette käyttäneet lyhyitä puheenvuoroja ja sitten siirrymme koordinaattoreiden kokoukseen, kunhan saan kaikki koordinaattorit taas koolle. Pidetään 10 minuutin tauko.